Non, mais moi j'ai lu avec Jacques hier, je fais le point sur, quoi, sur, le, sur le rapport euh, McIntyre. I think that 10 minutes it is enough. No niin, 10 minuutin odottelu varmaan riittää, joten hyvät naiset ja herrat, avan tämän kokouksen. Joten Siirtykäämme nyt sitten äänestyksiin esityslistan mukaisesti. Ensimmäisenä on kohta 4 äänestys kasvinsuojelutoimista. Kyseessä on Rova McIntyren mietintö. Kyse on toimintaväisestä sopimuksesta ja sen muuttamisesta. Annan nyt puheenvuoron esittelijällemme. viimeisimmistäkin tarkistuksista on sovittu. Erä Desanusi myöskin puheenvuoron. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä ehdottaisin, että eh, edustaja McIntyren eh, äänestys järjestettäisiin kolmantena äänestyksenä, koska varjoesittelemme Norbert Linz on vielä ruuhkassa jumissa. Olisi hyvä, jos hän voisi olla paikalla ja äänestäisimme tästä vasta kolmantena. że mówi Pan o pierwszym głosowaniu, o tym krótkim. Puhutteko te nyt tästä ensimmäisestä äänestyksestä, tästä yhden kohdan äänestyksestä, vaiko tästä toisesta McIntyren mietinnöstä, tästä pidemmästä äänestyksestä? Mistä te nyt oikein puhuitte? Um- niin, puheenjohtaja, kyse on tästä äänestyksestä, joka koskee kestävän maatalouden teknisiä ratkaisuja. Selvä pyy. Uskon, että me voimme suostua tähän ehdotukseen, jonka herra Des teki. Onko mitään kommentteja tähän tai huomioita huomautettavaa? Ei tunnu olevan, joten näin ollen siirrytään sitten äänestämään seuraavasta asiasta esityslistalla kohdasta kuusi. Nimittäin kyse on alpinoita koskevasta EU-strategiasta Rova Müllerin mietinnöstä on kyse. Kenties parasta olisi antaa puheenvuoro vielä esittelijälle, mikäli hän sitä toivoo. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti tämän äh, lausunnon pohjana oli tietysti Euroopan komission strategia Alppi-alueille – siitä päättäminen. Siitä olemme tässä pohtineet ja olemme tyytyväisiä koko strategiahankkeesta, koska ajatellen arkielämää, taloutta ja ylipäätänsä tämän alueen elinkelpoisuutta tässä painotetaan ja korostetaan. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän kompromissien ja sorvaamiseen ja kaiken, pitkää, kaiken matkaa tie, työ on ollut hyvin rakentava. Meillä oli 84 äh, 40 84 niin, <clears throat> mu- selitystä ja olemme ne sitten äh, koonneet äh, tähän muutamaan kompromissiehdotukseen. Ja tässä on nimenomaan äh, sitten pyritty painottamaan vaikeuksia, niitä vaikeuksia, joita Alppi alueella maatalouden harjoittamisessa erikseen on. Ja ajatellen nyt maatalouden metsätalouden, käsityötaidon, käsityöammattien ja matkailun välinen tasapaino saataisiin paremmaksi, mitä olemme pyrkineet tässä mahdollistamaan ja ajatellen sitten myöskin elintarvikehuollon tärkeyttä ja sen hoitamista ja se, pyrkineet sitten sitouttamaan asukkaita näille asuinalueilleen vahvistamalla nuorison työllisyystilannetta esimerkiksi ja parantamalla heidän elinolosuhteitaan siellä seitsemässä maassa kymmenillä alueella kahdeksan miljoonaa ihmistä täällä Alppialueella aluaa, äh, asuu. Siit, tästä syystä haluan kiittääkin lopuksi kaikkia asianosaisia. Vak. Kiitoksia. En nyt näe muita puheenvuoropyyntöjä, joten voimme mennä äänestykseen. Ensimmäiseksi kompromissit. Kompromissit äänestetään koneelliset. Kompromissi yksi koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi 1 on hyväksytty, joten kompromissi 2. Olkaa hyvä. This is a genuine point of order. There was a Tämä on työjärjestyspuheenvuoro. Äh, joku aikaisemmin ehdotti, että järjestäisimme äänestyslistan järjestystä. Voisitteko varmistaa meille nyt, että äänestämme tästä äh, kestävän maatalon teknistä ratkaisusta? Emmekö? No mistä me oikein äänestämme? Alpeista. Selvä, kiitos. E, Uskoakseni puheenvuoro, jonka esittelijä piti todennäköisesti antoi teille jo vinkin siitä, mistä me äänestämme. Kompromissi yksi on hyväksytty. Kompromissi kaksi Äänestäkää. Äänestys päättyy. Kompromissi kaksi on hyväksytty, joten siirrymme kompromissiin kolme, Äänestäkää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi sitten äänestämme tarkistuksesta 14 puolesta käsi pystyyn. Hyväksytty. Sitten kompromissi 4. Äänestys alkaa. Kompromissi 4. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Tämä kompromissi on hyväksytty. Sitten tarkistus 22 puolesta hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta hyväksytty. Tarkistus 25 ja 26 ja 28 ne ovat identtiset. Että puolesta vastaan. tarkistus hylätty, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Hylätty, joten siirrymme kompromissiin 5. Äänestys alkaa. Kompromissi 5. Olen pahoillani. Meidän täytyy palata vielä taaksepäin tarkistukseen 29 puolesta äänet. 29 tarkistus vastaan, hylätty. Nyt sitten kompromissi 5. Äänestys alkaa. Kompromissi 5. Kiitoksia. Äänestys päättyy. Nyt sitten Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Kompromissi 6 on kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 33 puolesta äänet. 33 tarkistuksesta oli kyse hyväksytty. Sitten tarkistus 37 puolesta äänet vastaan hylätty. 35 puolesta hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestäkää koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Erottaisin, että 39, 47, 48 otetaan koneäänestyksenä, joten tarkistuksista 39 koneäänestyksenä äänestys alkaa. Tarkistus 39. Äänestäkää. Tarkistus 39 edelleenkin koneäänestyksen äänestys päättyy. hyväksytty. 47 sitten koneäänestyksen äänestys alkaa. 47 <clears throat> on vielä äänestyksessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty yhden äänen voimin, yhden äänen enemmistöllä. Sitten kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 42. Kättä nostamalla puolesta hyväksytty. Kompromissi 9 koneäänestyksenä. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 53 puolesta kättä nostamalla. Hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan hylätty. 54 tarkistus puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Tarkistus 55 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 10. äänestyksen äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Tarkistus 58 puolesta hyväksytty. 63 seuraavana puolesta hyväksytty. 64 puolesta 65 puolesta vastaan hylätty Tarkistus 69 puolesta hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta vastaan hylätty. Seuraavaksi kompromissi 11. Äänestys alkaa. Tarkistus 11. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten tarkistus 74. Kättä nostamalla puolesta. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus numero tarkistus 79 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan hylätty. 81 puolesta hyväksytty. 83 puolesta hyväksytty. Näin ollen voimme äänestää nyt sitten koko tästä tekstistä, koko lausunnosta näin tarkistettuna koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut lausunnon laatijalle rouva Müllerille. Haluaisitteko te tähän väliin sanoa vielä jotakin? Ette? Hyvä, kiitoksia. Onnittelut joka tapauksessa. Nyt sitten siirrymme seuraavaan asiaan. Okei, okay. przechodzimy do poprawki e, w takim razie do e, głosowania w ramach punktu siódmego. Kiitoksia. Nyt menemme esityslistan kohtaan seitsemän. Herra Bogovicin mietintö. Lausunto uusiutuvan energian tilannekatsauksesta. Ja nyt on varmaan aika antaa puheenvuoro edustaja Bogovicille niin, että hän voi esitellä tämän äänestyksen. Olkaa hyvä. Eh, hvala za besedo. Eh, dovolite, spoštovani kolegi, da najprej <clears throat> se zahvalim. varjoesittelijöille, jotka luonnokseni perusteella yhdessä muiden kollegoiden kanssa tekivät yhteensä 91 tarkistusta. Totesin, että teidän kanssa yhteistyö sujui oikein hyvin. Lausuntoluonnos parani tarkistusten myötä Kompromissitarkistuksia saatiin väsättyä yhdeksän kappaletta, ja nähdäkseni ne ottavat täysin huomioon kaikki ne aikomukset, jotka olivat mukana tarkistuksissa. Nyt mietintö on oikein hyvin tasapainossa uskoakseni ja uskon, että se ansaitsee meidän tukemme äänestyksessä. Vastuuvaliokuntana toimii teollisuusasianvaliokunta ITRE. Meidän lausunnossamme me olemme keskittyneet lähinnä maaseudun kehittämiseen ja maatalouteen. Maatalous on biomassaa ja biopolttoaineita, toisenkin sukupolven biopolttoaineita tuottavaa elinkeinoalaa. Senkin kautta pystytään pyrkimään tai tavoittelemaan liikennealan uusiutuvaan energiaan liittyviä tavoitteita. Tässä painotetaan hyvin paljon uutta teknologiaa ja niiden kehittämistä jotta maksimaalinen määrä voidaan käyttää maatalouden puolellakin biopolttoaineita, hajautettu energian tuotanto ja energian syöttäminen verkkoon pitää saattaa saman asemaan kuin muut uusiutun energian lähteet. Osana tätä mietintöä on osio, jossa käsitellään sitä, kuinka tärkeää on tuottaa uusiutuvaa energiaa koska samalla voidaan luoda työpaikkoja sekä maatiloille että ylipäänsä maaseudulle. Ja tietystikin voidaan luoda energiaosuuskuntia, jotka voivat edistää uusiutuvan energian tuotantoa maaseudulla. Yksi tärkeitä osa-alueita on biopolttoaineet ja niiden tuotanto. Kun maataloudessa on ylituotantoa, joka johtuu uuden teknologian käytöstä. Maatalouden tulotasoa voidaan nostaa energiantuotannolla. Toivon mukaan tämä lausunto tullaan hyväksymään ja samalla voidaan antaa selkeä signaali ITRE-valiokunnalle siitä, mikä meidän näkemyksemme tähän asiaan on. Kiitoksia. Olemme samaa mieltä kansanne. Kyllä, uusiutuvat energiamuodot voisivat varmistaa maaseutualueiden riippumattomuuden Mennään nyt äänestämään. Kompromissi yksi Äänestys alkaa. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 19 käsien nostolla puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kaksi. Olkaa hyvä ja äänestäkää kompromissista kaksi. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme tarkistusta 34. Puolesta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 35 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi eh, kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 39 puolesta. Vastaan. Hylätty. Tarkistus 44 Eränjyltä puolesta Kiitos vastaan. Hylätty. Seuraavaksi kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Kompromissi neljä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 47. Pyydän anteeksi sanoo puheenjohtaja. Tarkistus 50. Puolesta vastaan hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Hyväksytty, kiitos. 46 puolesta vastaan hylätty. 55 puolesta vastaan hylätty. 56 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta hyväksytty. Kompromissi 5 Koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 67 puolesta. Vastaan. Hylätty. 68 puolesta. Hyväksytty. 69 puolesta vastaan hylätty. 70 puolesta vastaan hylätty. 71 puolesta vastaan hyväksytty. 72 puolesta vast, hyväksytty. Ja nyt kompromissi kuusi. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 83 puolesta vastaan hylätty. Edustaja Bokovic. Olkaa hyvä. E, napaka. Niin, tässä äänestysluettelossa on virhe, valitettavasti. Koskien tätä muutosehdotusta numero viisi. Siitä pitäisi äänestää. Anteeksi, tämä oli, ante, anteeksi, listahan on ihan oikein, minä luin väärin, koska se hylättiin niin ei, siitä ei tarvitse sitten enää erikseen äänestää. Anteeksi. Głosujemy czy nie głosujemy Täisikö meidän nyt äänestää tarkistuksesta viisi vai eikö? Täytyykö meidän äänestää tarkistuksesta viisi? Ei tarvitse. 85, poprawka 8. 85 puolesta. Kiitos, hyväksytty. 86 puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta. Hyväksytty. 89 puolesta. Vastaan. Hylätty. 90 puolesta. Vastaan. Hylätty. 91 puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi on hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi kahdeksan Olkaa hyvä ja äänestäkää. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 9. Olkaa hyvä ja äänestäkää. Kompromissi 9. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme tästä koko lausunnosta näillä tarkistuksilla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia lausunto on hyväksytty. Haluaisiko edustaja Bogovic vielä sanoa jotain? Teillä on puheenvuoro. Eh, Voin vain kiittää teitä saamastani täydestä tuesta. Tähän on kaikkeen, mitä nyt varjoesittelyiden kanssa yhdessä oli kursittu kokoon. Kiitoksia. Bardzo dziękujemy panu posłowi. Okay. Kiitoksia. Haluaisin onnitella teitä äänestystuloksesta. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania e, w punkcie 4a. Środki ochronne. No niin, nyt sitten kohtaan 4a. tuholaisten torjuntatoimet. Edustaja äh, McIntyre, meillä on äh, toimielinten välisten neuvottelujen tuloks tässä äänestettävänä. Meillä, mm, on ollut kolme kolmikantaa, niiden yhteisestä tuloksesta äänestämme pelkästään kyllä tai ei. Jos enemmistö puoltaa tätä suositusta, sitten sen tuloksena lähetämme kirjeen puheenjohtajavaltiolle Hollannille tämän tekstikoosteen perusteella. Ja suosittelemme sitten, että teksti hyväksytään ilman muutosehdotuksia. Ja jos jäsenmaat ovat sitten hyväksyneet tämän tekstin, me saamme sen sitten aikanaan takaisin niin, että noudatamme menettelytapaa normaalin käytännön mukaan. Näin muutosehdotuksellekaan ei tarvitse asettaa mitään takarajaa. Ja sitten teksti loppujen lopuksi siirretään täysistuntoon, jossa se sitten lopullisesti hyväksytään niin hyvineen. Esittelijä, olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on erittäin tärkeä äänestys meille tässä valiokunnassa ja koko parlamentille. Me olemme todella huolissamme siitä, miten Euroopan unionia voidaan torjata erilaisil, tor, suojata erilaisilta tuholaisilta. Meidän täytyy vain katsoa, miten Xylella on tuhonnut oliiviviljelmiä eteläisellä välimerellä ja meidän täytyy varmistaa, että kaikki eh, Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat eh, riittävästi eh, suojattuja. Tämä asiakirja on mennyt läpi useita neuvotteluja. Olen erittäin kiitollinen kaikille varjoesittelijöille, jotka ovat väsymättä tehneet työtä, jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa. Ja onnistuimme siinä juuri ennen joulua ja olemme saaneet valtaisaa tukea koko parlamentilta tämän tuloksen saavuttamiseksi. Ja haluaisin suosittaa tätä tälle valiokunnalle tänään. On erittäin tärkeää, että tuemme tätä tekstiä, että saamme sen täysistuntoon mahdollisimman pian. Voidaanko me varmistaa, että tämä lainsäädäntö saadaan käyttöön niin, että voimme suojella kaikkia jäsenvaltioitamme näiltä tuholaisilta, jotka uhkaavat satojamme. Kiitoksia. Dziękujemy pani poseł. Głosowanie. Kiitoksia kovasti nimenhuuto äänestyksenä. Suoritamme tämän. Äänestys alkaa. Zamykam głosowanie. Ja äänestys päättyy. Kiitoksia kovasti esittelijälle onnen toivotukset. 35.4 meni läpi. Sitten esityslistalla eteenpäin seuraavaan aiheeseen esittelijänä taas edustaja McIntyre, kestävän maatalouden tekniset ratkaisut EU-ssa on tämä. Ja saatte vielä uudestaan puheenvuoron, jos teillä on jotain mielen päällä. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Sattumoisin olen työstänyt kahta asiaa, ja kumpikin esitys tänään mikä yhteensattuma. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat työstäneet tätä asiaa. He ovat vaikuttaneet erittäin rakentavalla tavalla tekstin muotoutumiseen. Maataloussektori on aina luotettu uusiin toimintamalleihin, uuteen tekniikkaan, uusiin tuotantomenetelmiin. Ja näillä on pyritty parantamaan tuotantoa ja mukautumaan muuttaviin olos, mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Innovaatiolla on potentiaalia. Ne voivat merkittävällä tavalla vaikuttaa kestävän maatalouden tavoitteiden toteutumiseen. Teknologinen puoli on erittäin tärkeä edistyksen kannalta. Uskon ja toivon, että EUsta tulee maailman johtaja maatalousteknologian, innovaatioiden ja kestävyyden saroilla. Tämä mietintö pyrkii varmistamaan sen, että Euroopalla on elinkelpoinen maataloussektori ja että me kehitämme laajakirjoisia, monenlaisia innovaatioita, kaiken tyyppistä viljaa varten, olipa sitten kyse perinteisestä tai luomuviljelystä tai muun tyyppisestä toiminnasta. Kaikissa meidän täytyy varmistaa, että teknologian ja innovaatioiden hyödyt ovat kaikkien viljelijöiden käytössä. Ratkaisujen löytäminen, jotka toimivat pienimuotoisesti maatalous, maaseutuyhteisössä, on aivan yhtä lailla tärkeää, kun haluamme tarttua haasteisiin, jotka kohdistuvat myöskin suuren luokan tilallisiin. Mietinnössä myöskin tunnustetaan se, että biologista monimuotoisuutta on menetetty viimeisen sadan vuoden aikana ja kuinka tärkeää on pitää yllä gene- geneettistä monimuotoisuutta. Jatkossa en nyt aio puhua pitkään. Haluaisin vain suositella, että hyväksytte tämän mietinnön. Olemme tehneet ankaraasti työtä, jotta mahdollisimman monet tarkistukset, tarkistukset on saatu muokattua kompromisseiksi, jotka ryhmien enemmistö toivon mukaan tulee hyväksymään ja toivon mukaan hyväksytte tämän koko mietinnön myös. Tak, sprawozdanie jest ważne, trudne, wymagało. Kiitoksia kovasti. Tämä on tärkeä aihe. Se on vaatinut paljon työtä. Raider Castro, olkaa hyvä. Anteeksi puheenjohtaja. Eh, pieni korjaus, jos vain mahdollista. Eh, artikla 195, tarkistusta 195. Meidän mielestämme se ei ole mukana tässä, katettuna tässä kompromississa S, joten olisi hyvä, jos siitä voitaisiin näistä erikseen. Tarkistus 195, kompromissi S. Poprawka 194 czy też 195? Okei, okay. only one, nine four, okei. Okay. Siis 194, 195.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 lähdetään äänestämään. Kukaan muu ei kai halua enää käyttää puheenvuoro. Vihreälläkään ei ole mitään sydämellään hyvä. Nyt äänestämme. Kompromissi A. Äänestä alkaa. Päättyy. Kiitos. Ka- 82, 87 muutosta puolesta vastaan hylätty. Kompromissi B puolesta. Äänestys Kompromissista B alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan hylätty. Sitten 86 puolesta hyväksytty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. E. Kompromissi siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. F. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Kiitokset. Kompromissi G. Äänestys alkaa G. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi I. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi I, siis kyseessä. hyväksytty. Kompromissi J, näistä alkaa. Päättyy. Kompromissi K, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L. Äänestys alkaa. L. Äänestys päättyy. Hyväksytty. mitään huomioita ei ole etukäteen sanottu, kerrottu 155 puolesta vastaan hylätty. 153-154 rauksivat siis. Kompromissi M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. S 166 katolta puolesta vastaan hylätty. Kom- kompromissi N, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O, siis alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kahdeksan muutosehdotus puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi P. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sata puolesta vastaan hylätty. Kompromissi Q. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. Kompromissi R. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi S. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 195 puolesta. 195 muutosehdotus puolesta. Hyväksytty. Kompromissi D. Puole, äänestys alkaa siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 201 puolesta, 201 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi U. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi V. V. V siis Äänestys siitä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kaksisataakaksikymmentäyksi puolesta vastaan hylätty. Kompromissi W, äänestys alkaa. 2V Äänestys alkaa siis W. Ja äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi X. Äänestys alkaa. Ää, päättyy. hyväksytty. Kompromiss, kompromissi Y, anteeksi, 228 puolesta vastaan hylät. Nyt sitten kompromissi Y, äänestys siitä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Zeta. Zeta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kaksi, neljä, kolme puolesta vastaan hylätty. Kompromissi AB. salkaa. alkaa. päättyy. Hyväksytty. AC, kompromissi. siitä alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. AD, kompromissi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos paljon. 268 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi AE. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi AF Tässä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AG Äänys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AH. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kaksi yhdeksän kaksi muutosehdotus Brannelta, Brannenilta puolesta vastaan hylätty. Kompromissi AI. Äänestys alkaa ja päättyy. hyväksytty. ja 300 yhdessä. Äänestäkää, äänestämme yhdessä puolesta vastaan. Hylätty. 301 puolesta vastaan hylätty. 302 puolesta vastaan hylätty. 303 puolesta. 303 puolesta. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Muutosehdotus numero 1 puolesta. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Hyväksytty. Kolme ja neljä puolesta vastaan hylätty. Numero 5 puolesta vastaan hylätty. 6 puolesta hyväksytty. 7 puolesta vastaan hylätty. 8 puolesta hyväksytty. 9 puolesta vastaan. Se täytyy tarkistaa nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Muutosehdotus 10 puolesta vastaan hylättössäkin. Samoin numeroin. Kompromissi AJ. Äänestys alkaa. AJ. Äänestys päättyy. hyväksytty. 14 puolesta vastaan ylet. AK puolesta äh, äh, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi AL. Äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Sitten 27 esittelyltä puolesta hyväksytty. 28 puolesta vastaan hylätty. 29 puolesta hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi AM. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy hyväksytty. Sitten 39 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi AN puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa äänestys päättyy. Hyväksytty. 51, 52, eikö? Ei, kun välissä oli 42 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi AO. Äänestys A alkaa, kompromissi AO. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 51 2 ja 3 puolesta vastaan hylätty. Muutos 54 esittelijältä puolesta vastaan hylätty. 55 puolesta vastaan hylätty. 56 puolesta hyväksytty. 58 puolesta vastaan hylätty hylätty. 57 puolesta vastaan hylätty. 59 puolesta vastaan hylätty. 60, 60 puolesta vastaan hylätty. 61 puolesta vastaan hylätty. 62 puolesta vastaan hylätty. 63 puolesta vastaan hylätty. Päästään kompromissin AP, missä alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Muutosehdotus 64 esittelijältä puolesta, puolesta hyväksytty 65 puolesta vastaan hylätty. AQ, äänestys alkaa. Kiitos. Äänestys päättyy. Hyväksytty. AR, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. esitys 76 puolesta vastaan hylätty. 78 puolesta vastaan hylätty. Tarkistamme tämän 78 äänestys alkaa. Ja päättyy. Ylätty. 80 puolesta. Vastaan. Ylätty. 81 puolesta. Vastaan. Hylätty. Nyt sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Koko asia, asiakirjasta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitoksia kovasti. Ja onnittelut edustaja McIntyrelle. Olkaa hyvä, jos haluatte käyttää puheenvuoron. Ähm, Ihan lyhyesti. Olen erittäin iloinen tästä tuloksesta ja kiitoksia kaikille yhteistyöhalukkuudesta. Proszę Państwa, e, bardzo proszę, bardzo proszę uwagę. E, tak się składa... No niin, hyvät naiset herrat, e, tarkkana nyt. Nyt on nimittäin niin, että, että tämä oli herra Wojciechowskin viimeinen äänestyssessio. Wojciechowski on täällä valiokunnassa ahkeron 12 vuoden ajan. Ja, ja nyt hän ylenee äh, arvokkaaseen virkaan, tärkeään instituutioon, tilintarkastustuomioistuimeen siis. Häntä tässä onnittelemme urakehityksestä ja olemme tyytyväiset hänen äh, kokemukseensa maatalouden saralta varmaankin sitten heijastuu hänen työssään, tulevassa työssään tuomioistuimessa. Janos Wojcikowski, kuten tiedätte, on äh, äh, kokenut äh, mies. Hän on aikoinaan tuomari syyttäjävirastossa, varaministerikin. Hän ehti, on ehtinyt olla e, ja on Puolan tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajana ollut. Ja, ja nythän, hän, nythän hän on mitä pätevöitynein siirtymään tuomariksi tilintarkastustuomioistuimeen. Näin onnittelemme häntä hänen uudesta ylennyksestä. Pikkuisen kateellisia tietenkin tässä ollaan. Ihan vain hippusen. Mutta kiitokset kuitenkin työ, yhteistyöstä tähän asti. Okei. Okay. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, to rzeczywiście... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä hetki minulle ja teidän lämpimät sananne koskettavat minua. Haluaisin kiittää teitä kaikkia siitä, että minulla oli mahdollisuus tehdä yhteistyötä näin mm, tunnettujen poliitikkojen kanssa. Me olemme viettäneet 12 vuotta täällä äh, valiokunnassa. Olen ollut myös äh, valiokunnan varapuheenjohtaja. Tämä oli suuri äh, kokemus. Me työskentelimme kahdeksien rahoituspuitteiden parissa, muokkasimme EUn maatalouspolitiikkaa ja haluaisin haluaisin kiittää teitä kaikkia tästä hienosta kokemuksesta, jonka olen tätä kautta saanut. Öö, hiukan kaihoisasti nyt kyllä lähden täältä parlamentista, mutta kun meillä oli kuulemisia täällä valiokunnassa, niin joidenkin jäsenten mielestä kokemus maatalousvaliokunnassa oli esteenä, siis kun olin kuulemisessa, niin koska kun työskentelee maat, maatalouden parissa, niin silloin sinusta tulee maatalouden lobbari ja et pysty enää kunnolla hallinnoimaan menoja maataloudessa, valvomaan niitä. Minä olin täysin eri mieltä tästä, koska mehän kaikki olemme kiinnostuneita Euroopan maataloudesta, sen kehityksestä. Me näemme, haluamme, että ne valtaisat summat, joita käytetään yhteiseen maatalouspolitiikkaan, käytetään hyvin. Siksipä olen sanonut, että kun työskentelen tilintarkastustuomioistuimessa, todella haluan käsitellä nimenomaan maatalousmenoja. Toivottavasti näin tulee tapahtumaan ja toivottavasti voin auttaa teitä uudessa tehtävässäni. niin että tilintarkastustuomioistuin sitten auttaa meitä käyttämään verovaroja oikealla tavalla. Kiitoksia. Nyt katson herra de Castron päin. Minulla on ollut kunnia työskennellä herra de Castron, herra Daulin kanssa, herra Parishin kanssa ennen häntä. Ja katson myös koordinaattoreita, katson herra Dessia, herra Nicholsonia, herra Tarabellaa. Kiitoksia teille kaikille näistä hienoista 12 vuodesta, joita olemme viettäneet työskennellen yhdessä. Tämä on ollut hieno kokemus ja haluaisin kutsua teidät kaikki pienen jäähyväisvastaanoton jäähyväistrinkille kello 18.15 tämän salin ulkopuolelta. Näemme sitten siellä. Kiitoksia. Kiitoksia. Meillä on silloin aikaa vielä henkilökohtaisesti kiittää teitä ja vaihtaa näkemyksiä ja kuulumisia teidän kanssanne. Teidän tavoin mekin katsomme, että teidän kokemuksenne, kun olette työskennellyt maatalousvaliokunnassa, on hyvinkin tarpeellista, kun teette työtä tilintarkastustoimistomista. Voitte parantaa tilintarkastustoimistomen toimintaa 12 vuoden kokemuksella, jota saitte täällä. Jälleen kerran vielä onnittelut teille ja kiitokset myöskin. Tapaamme sitten varttia yli kuusi tuolla koktailtilaisuudessa. Hyvät naiset ja herrat. No, tehän olette toukokuun seitsemänteen päivään vielä jäsenenä tähän väliin herra Andrew haluaa puheenvuoron. I think it's just a good opportunity. Niin, mielestäni, mielestäni tämä on vain hyvä mahdollisuus kysyä herra Wojciechowskilta. Äh, tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä, olisiko hän valmis menemään joihinkin näistä maista, joissa toisen pilarin määrärahoja käytetään maaseudun kehittämiseen ja varmistaa, että nuo rakennukset rakennetaan. Ja jos ne sitten rakennetaan, että ihmiset menevät sinne e, tekemään töitä. Minä ajattelen tätä rakennusta, joka rakennettiin Unkarista hallinnolliseksi keskukseksi, joka käsittelee Äh, kulkukoiria. Se kai rakennettiin ja sitten sen jälkeen ei mitään tapahtunut. Ja kuten tiedätte, minun jäsenvaltioni äh, Iso-Britannia on nettomaksaja. Kyllä meitä harmittaa kovasti, jos tällaista tapahtuu. Menisittekö henkilökohtaisesti paikalle ja äh, kertoisitte heille, mistä on kyse? Minä pyydän anteeksi, mutta tämä kysymys olisi voitu esittää aiemmin kokouksessamme, kun tapasimme talousoranta valiokunnassa herra Wojciechowskin. Pyydän anteeksi, en nyt pyydä tähän vastataan kysymykseen tässä valiokunnassa. Myöhemmin sitten uusissa yhteyksissä, kun herra Wojciechowski tulee meitä tapaamaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenen ominaisuudessa, siten voitte tuon kysymyksen hänelle esittää. Hän on parlamentin jäsen vielä seitsemänteen päivään saakka, mutta voitte kyllä esittää kysymyksen, mutta suokaa anteeksi, emme sitä kyllä tässä vaiheessa ryhdy käsittelemään tuota kysymystä. Tilintarkastustoimistomme jäsen voi sitten vastata teille henkilökohtaisestikin tällaisiin kysymyksiin. Nyt äh, toivon mukaan voisimme tehdä pienen muutoksen esityslistaan. Ehdottaisin, että siirrymme nyt kohtaan 10 Tehän tiedätte, että meillä on pieni ongelma lentoyhteyksien kanssa, kaikki ihmiset eivät siksi ole pääse paikalle. Erotan sen siksi, että tämä uusi eteenpäin suuntautuva innovatiivinen tulevaisuuden kauppainvestointistrategia käsiteltäisiin tässä yhteydessä, koska edustaja Terence Garcia on tämän esittelijänä. Hän on tällä paikalla. Kansainvälisen kaupan valiokunta on vastuuvaliokunta Herra Dantan puhui Karsian puolesta, koska Karsia ei olekaan paikalla. Uskon, että kaupalliset sopimukset ja kauppasopimukset, joita tällä hetkellä solmitaan, eivät ole riittävän hyviä maanviljelijöiden kannalta, eikä, eivätkä eurooppalaisen maatalouden kannalta. Meidän täytyy selkeästi ilmaista kantamme komissaarin kanssa käytävässä keskustelussa. Tuo keskustelu on määrä järjestää komissaarin kanssa. Minä uskon, että mahdolliset seuraamukset kauppasopimuksista ovat asia, jota ei ole riittävästi otettu huomioon maatalouden kannalta. Päätöksiä tehdään liian poliittisesti värittyneellä tavalla. Meidän täytyy selkeästi ilmaista kantamme tällaisen kysymyksiin, koska muutoin, muutoin meitä viljelijät tulevat tulevaisuudessa syyttämään siitä, mitä nyt tehdään. maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä sanomme oman kantamme ja meidän täytyy myöskin tässä yhteydessä ilmaista kantamme, koska muuten meitä näistä päätöksistä syytetään. Tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Michel Dantin saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Je vais donc... Kiitos puheenjohtaja. Luen nyt täällä ääneen ne muistiinpanot, jotka minulle Ester antoi. Kollegat, ensinnäkin haluaisin pyytää anteeksi Rova Heransin puolesta, koska hän ei päässyt tänne paikalle syistä, jotka ovat hänen tahtonsa ulkopuolisia asioita. Nyt on kyse uudesta tulevaisuuteen suuntautuvasta innovatiivisesta kauppa- ja investointistrategiasta, kun nyt on meneillään kriisi. Meidän täytyy voittaa uusia markkinoita unien sisällä, mutta myöskin rajojemme ulkopuolelta täysin uusia markkinoita. Riittävä herkkien alueiden, maatalousalueiden että alojen suojelu täytyy varmistaa, niin kuin on tehty aiemminkin neuvotteluyhteydessä. Komission täytyy toimia systemaattisesti ja vakavasti otettavalla tavalla ja tehdä vaikutusarvioita niistä mahdollisista uusista myönnytyksistään tai kolmansille maille, ja tutkimusten tulokset täytyy toimittaa Euroopan parlamentille ennen kuin ne hyväksytään, taikka sen täytyy hylätä tällaiset kaupalliset sopimukset. Sopimuksesta voidaan varmistaa tasavertainen kilpailu kauppakumppanien välillä. Eurooppalaiset tuottajat eh, joutuvat mukautumaan sosiaaliseen ja ympäristönormeihin, jotka ovat erittäin tiukkoja. Ne ovat maailman tiukimpia. Tasavertaiset mahdollisuudet täytyy varmistaa neuvottelujen yhteydessä, jotta eurooppalaiset viljelijät voivat tehokkaalla tavalla saada hyötyä markkinoiden avautumisesta laimeksi. Mitä maantieteellisiin merkintöihin tulee, kantamme täytyy olla tässä erittäin tiukka, kun kauppasopimuksista keskustellaan kolmansien maiden kanssa erityisestikin, kun on kyse Yhdysvalloista. Alkuperämerkinnät ja maantieteelliset merkinnät ovat yksi tärkeimpiä eurooppalaisia menestystarinoita maatalouspolitiikan puolella. Ne tehokkaalla näkyvällä tavalla – osoittavat, että kyse on eurooppalaisesta laatutuotteesta. Näistä syistä meidän pitää sallia sitä, että kapsopimusten myötä kilpailu uhkaa eurooppalaista laadukasta tuotantoa. Mitä tulee kasvinsuojelutoimiin ja näitä koskeviin esteisiin, merkittävää edistystä tarvittaisiin, että päästään eroon eurooppalaisen viennin tiellä olevista esteistä. Tämä pitäisi olla punaisena lankana, varsinkin kun on kyse seukoista, jotka saattavat vaikuttaa kuluttajien terveyteen. Elimet, jotka mainitsin, on otettu kyllä huomioon mietintöluonnoksessa. Rova Eransa, toteaa, että jotakin tarkoituksen tulossa tekstiin tähän lausuntoluonnokseen. Tässä viitataan niihin tariffineuvotteluihin ja tariffihelpotuksessa kolmisimmalle annetaan ja mitä va- vaaroja ja seuraamuksia tästä saattaa tulla. Euroopan elintarviketuotannossa on jo joitakin nolla tariffikiintiötä käytössä – kolmansien maiden suhteen tulevissa kauppaneuvotteluissa pitäisi varmistaa se, että oikeuden kehys on vakaa ja painotetaan kilpailukyvyn ylläpitoa eurooppalaisessa maataloudessa ja kannustetaan investointeihin ja kaupalliseen toiminnan laajentamisen tällä alalla. Euroopan unionin pitäisi tätä varten pyrkiä innovatiivisen ajatteluun ja maatalouden tuottavuuden lisäämiseen ottamaan käyttöön sellaisia toimia, jotka vastaavat maailman väestön määrän kasvua ja tämän mukana toimia haasteita, mukaan ottuna ilmastonmuutos, haaste. Näistä kaikista syistä, jotka mainitsin, on myöskin tärkeää, että älykkäällä ja kunnianhimoisella tavalla pyritään parantamaan eurooppalaisten tuotteiden näkyvyyttä unin ulkopuolella, mutta myöskin unin sisällä. Jo pitäisi saada tuloksia aikaan maataloustuotteiden viennin koskevassa asiassa, jota herän työstivin vuoden aikana – Pienin eristäminen, tai myynnin on tärkeää, siihen täytyy kiinnittää huomiota. Morantsin tavoin haluaisin painottaa sitä, että hän toivoo, että me kaikki pystymme yhdessä vaikuttamaan siihen, että mietintöä voidaan rikastuttaa ja parantaa. Hän on myöskin kiittää kaikki, jotka ovat osallistuneet tekstin laadintaan. Ja itsekin haluaisin henkilökohtaisesti vielä puhua tästä samasta asiasta sitten myöhemmin. Proszę Państwa, otwieramy dyskusję. No niin, voimme aloittaa keskustelun. Uskonpa, että voimme antaa noin kaksi minuuttia jokaiselle. Ei mitään erityistä tiukkuutta puheaikojen suhteen tarvita. Eh, eh, Kiitoksia. Miguel Viegas on varjoesittelemme tässä asiassa ja valitettavasti hän ei voi olla paikalla, joten minun täytyy lukea hänen puheenvuoronsa, jos se teille sopii. Tämä lausunto sisältää mielenkiintoisia aspekteja, mutta se on, ei, ei mene riittävän pitkälle analysoidessaan perustavanlaatuisia kysymyksiä kohta kolme. Äh, herran äh, Miguelin mielestä pelkkää naiviutta, ellei äh, ihan kuin menneisyys ei olisi osoittanut meille, millaisia seurauksia maailmanlaajuisella kaupalla voi olla. Siinä ei mainita TTIPiä laisinkaan, mikä vähän omituista. Mm, monen vuoden ajan YMP on varmistanut vakaamman tule- tuoton maanviljelijöille Kuitenkin vuodesta 1986 lähtien maatalous on menettänyt erityisen statuksensa. Tästä lähtien ymp välineiden, välineet, jotka tukevat viljelijöiden tukea, laskevat ja sosiaalinen alueellinen kohesio jää taustaan ja inten intensiivistä maataloutta, jonka tarkoitus on kilpailla maailmanlaajuisilla markkinoilla. Nyt edistys on ollut paljon enemmän kuin tarpeellista, koska eh, verrattuna siihen, mitä oli agendalla. Meidän mielestämme ei ole mahdollista vapauttaa kauppaa, joka perustuu pelkästään kysyntään ja tarjontaan. Me emme voi asettaa erilaisia malleja kilpailemaan liberalisoidulla kansainvälisillä markkinoilla eh, historia todistaa tämän. Meillä oli varovaisuusperiaate, meillä oli alkuperämaaperiaatteet, äh, meillä on mallit, joissa odotamme, että äh, maatalouden myönteiset äh, tekijät vähentävät aavikoitumista. Ja nämä ovat ne kysymykset, jotka asetamme pöydälle. TTIP on tässä ympäristöllinen mm, askel taaksepäin meidän on toimittava ehkäistäksemme maatalouden aseman heikkeneminen. Tulkit pyysivät, että ette puhuisi niin nopeasti, varsinkin kun te luette tekstiä. Tulkeilla on sitten edes pieni mahdollisuus ymmärtää, mitä te sanotte, mikä puhutte hieman hitaammin. Tai ajatukseni menevät perille. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Tanta. Muutama sananen vielä siihen, mitä Garcia omassa tekstissään sanoo. Erityisesti kun hän sanoo, että maatalousta ei pidä käyttää tällaisena kaupankäyntin välineenä silloin, kun pyritään muiden alojen tuotteita saada kolmansien maiden markkinoille silloin, kun neuvotteluita käydään, kauppaneuvotteluita erityisestikin äh, kun pyritään varmistamaan takien turvallisuus ja meidän tapamme, Niitä ei pidä vaarantaa. Meidän ei pitäisi käydä tai tehdä sopimuksen hinnalla millä hyvänsä. Meidän täytyy jatkuvasti pitää maataloutta neuvotteluiden ytimessä tärkeämmät tärkeimpien sen joukossa, on se muistuttaa siitä, että sopimusten täytyy olla tasapainoisen, että kaikki osapuolet otetaan huomioon tarvikekysymykset ja muut kuin tarvikekysymykset, kun on kyse esimerkiksi maantieteistä merkinnöistä, viensuojelusta. Tässä käyttäisiin myöskin huolellisuuteen varovaisuuteen silloin, kun on kyse markkinoille pääsystä. Meidän täytyy suojella maataloustuotteita meidän niitä sektoreita kaikkein hei, hei, herkimmässä asemassa – varsinkin nyt kun käymme läpi vaikeita aikoja. Jotkut ovat tärkeitä vaikeissa olevien alueiden ja avotuessa asemassa olevien tuotteiden suhteen. Meidän täytyy kokonaisvaltainen strategia muodostaa kaikissa kauppasopimuksissa maatalouden kannalta. Meidän täytyy vaatia sitä, että komissio laatii sen kokonaisvaltaisen näkemyksen kaikkien sopimusten suhteen, joista tällä hetkellä neuvotaan niin, että ei anneta ilman, että pohditaan seuraamuksia, mitään myönnytyksiä. Ja kun on kyse kasvinsuojelutoimista ja kaikista säännöksistä, jotka tähän liittyvät, tarkoituksena on, että säännöksiä ei pidä millään tavalla vesittää tai heikentää. Tässä varoitusperiaatteen pitäisi olla päällimmäisenä ja kuluttajien ja kansallisen suojelu on tärkeässä asemassa. Ja mitä teollisuus- ja tekijänoikeuksiin tulee, niilläkin tälläkin on merkittävä rooli, varsinkin kun neuvotellaan Yhdysvaltain kanssa. Meidän ei pitäisi nyt luopua tuosta puolesta, antaa siitä pereksi. Meidän täytyy jatkossakin suojella maanteisia merkintöjä väärenneksiltä. Ja kuluttajille täytyy antaa tietoa ja katson myöskin henkilökohtaisesti, että aion tehdä tarkistuksen, jolla haluamme yllätä kaikki kauppasopimuksia, kun otetaan maantieteellisiä ja alkuperämerkintöjä. Tällaisen tarkistuksen aion tehdä. Kiitoksia. Mikäli ette käyttää aikaa enemmän kuin mitä teillä on annettu, niin älkää silti liioittaa Telko, puhuja. Syömeistä kiitokset. Haluaisin puhua lyhyesti. Tässä äh, asiakirjassa äh, puuttuu tällainen kokonaisvaltainen äh, lähestymistapa. Kohdassa kolme ja neljä puhutaan aina siitä, että tässä on kyse suurimmasta hyödystä meidän maanviljelijöillemme. Kyllähän minä voin ymmärtää tämän, että olemme kiinnostuneista omasta maataloudesta, mutta nyt kun meillä on niin suuria pakolaisvirtoja ympäri maailmaa, niin meidän täytyy edistää sellaista maataloutta, joka torjuu pakolaisuutta, joten me tarvitsemme vaikutusten arviointia ei vain meidän maanviljelijöillemme, vaan maapallon toisellakin puolella oleville maanviljelijöille. Emmekä me voi vain hyväksyä sitä, että meidän on saatava suurin mahdollinen hyöty, vaan myös toisen osapuolen on hyödyttävä. Jos voitaisiin, uskotaan vieläkin, että toisten kustannuksella voidaan voidaan tehdä hyviä kauppoja, ei ole vielä nähnyt niitä valtaisia pakolaisvirtoja, jotka maailmassa ovat liikkeellä. Edustaja Nicholson. Uh, thank you very much indeed. Kiitos puheenjohtaja. Tämähän on erittäin kiinnostava aihe tällä haavaa Euroopan unioni on aivan oikein painottanut mm, kansainvälisen kaupan äh, tärkeyttä oman hallitukseni äh, vauhdittamana ja muidenkin toki pitkin Eurooppa ähm, äh, Tässä ei nyt minun mielestäni ei voida täysin pelkästään nähdä vapaakaupan arvon myönteisiä seikkoja, vaikka vapaakauppaa komissio onkin aja, ajanut mankoin perustein. Minun mielestä tätä kyllä, tästä käytetään kyllä tällaisena kaupankäynnin valttina jollakin tavalla. Komissaari Hogan on pyrkinyt värväämään, kannustamaan viljöitä investoimaan maatalouteen ja komissaari Malmström kiertää vauhdilla jäsenmaita puhumaan hyvää pelkästään tämän kauppasopijärjestelyn hyvistä puolista. Ymmärtääkseni että tuore tutkimustietipistä oli, oli aika selväsanainen kaikkein haavoittumimpien sektoreiden osalta, mitä esimerkiksi juuri maidon ja maidon tuotantoon tulee jos sitten liberalisoinnin vauhdittamiseksi, jos aina poistetaan näitä muita kuin äh, tulliehtoja, tulli, äh, äh, esteitä, ajetaan kyllä kivillä. Ei nyt lähdetään kuitenkaan tässä nyt Yhdysvaltain presidentinvaalien tuoksinnassa syntynyttä puhetta analysoimaan koskien tämän sopimuksen puoltamista vai ei, tämä on jonkun Trumpin menestymismahdollisuuksia ja mahdollista äh, muurin rakentamista. Äh, äh, olen kuitenkin erittäin huolestunut Mercosur ulottuvuuksista, koska sillä saattaa olla hyvinkin mahdollisuus tuhota, tuhota Euroopan unionin lihantuotanto sektori aika tyyten, ainakaan pien, pienet ja keskisuuret karjatilat eivät enää sitten tule olemaan toimintakykyisiä. Komissioltahan on, on kuultu, että, että he, heidän alunperäinen ehdotuksensa oli niin, niin monta tuhatta per liha, tuotettua liha tonnia ja sitten siellä tuli vastauksia, että, että otatte vastaan tämän, tämän määrän ää, ää, lihaa. Että olisi nyt jo aika komissionkin pyrkiä ymmärtämään todellisuudessa, miten hankalassa jamassa ää, tavallinen viljelijä on. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Olen teidän kanssanne samaa mieltä. Minäkin uskon, että jäsenvaltiot eivät toimi riittävän aktiivisesti ja viljelijät itse eivät ole riittävästi voimakkaasti mukana. Kiitos puheenjohtaja. Täydentääkseni hieman siitä, mitä täällä on sanottu, mihin muuten täysin yhdyn. Voisin sanoa, että kriisin ja säästötoimien aikana, jonka kouriin viljelijätkin ovat joutuneet, meidän pitäisi tuomita se tosiasia, että Euroopan jatkossakin kohtelee maataloutta – ikään kuin vieraana maana, joka ei kuulu unioniin. Esimerkiksi Moldova on saanut mahdollisuuden tuoda Venäjän vientikielon aikana omenot Eurooppaan ja Tunisian kanssa on myöskin ilman vihamisten tuontitoimintaa. Tänä päivänä Tunisia on suuri kilpailija Etelä-Euroopan maiden kanssa. He eivät kuljeta meidän normejamme. Esimerkiksi kun on kyse kirsikoiden tuonnista – kaikki tällaiset vapakauppasopimukset, jotka haittaavat ikävällä tavalla Euroopasta viljelyä, pitäisi kerta kaikkiaan tuomita. Madame Jufila, pari poseł Jufila, bardzo proszę. Grazie, presidente. Grazie. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, kiitoksia esittelijälle tästä lausunnosta, joka äh, nostaa esiin yhteyden maatalouden ja kansainvälisen kaupan välillä. Ja minä äh, nostan esiin nämä kriittiset kohdat, joita meidän on korostettu kerrottava ja eh, kerrottava Inta-valiokunnalle. Meidän valiokuntamme lausunto on erittäin tärkeä. Eh, se eh, näkyy siinä, että Intan mietinnössä usein puhutaan tuotantoteollisuudesta, mutta ei laisinkaan maataloudesta. Siksi meidän täytyy välittää hyvin selvä viesti. Meidän täytyy osoittaa, että maatalous ei koskaan voi olla mikään vaihtokaupan väline.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 avautuminen uusille markkinoille on suuri mahdollisuus maanviljelijöille ja siksi pitäisi kannustaa kahdenvälisiin ja monenvälisiin sopimuksiin, mutta on erittäin tärkeää varmistaa, että näissä sopimuksissa on vastavuoroisuusmekanismia ja tuotteiden jäljitettävyyttä niin, että kuluttajat voivat selvittää, mikä niiden alkuperä on ja millaisia viljelymenetelmiä on käytetty. Meidän täytyy paremmin varmistaa, että että kasvinsuojelunormit ovat ähm, vastaavia ja että ympäristön kestävyys ja elintarviketurvallisuus eivät kärsi ja useasti tuotteet, jotka tulevat äh, Eurooppaan edullisin tullein, ovat äh, epäreilua kilpailua meidän tuotteillemme ja äh, valmistelijakin tätä sanoo meillä täytyy olla sellaisia varmuusmenettelyjä, joihin voidaan todellakin vedota, eivätkä ole pelkästään paperilla. Se, mitä tänä vuonna tapahtui tomaatin suhteen, on esimerkki tästä. Mm. Nämä toimenpiteet, jotka, jos ne eivät ole valiokunnan käsiteltäviä, niin silloin niitä ei voida soveltaa kunnolla. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota kauppasopimusta vaikutuksista paikallisiin markkinoihin. Niihin tällaisilla kansainvälisillä kauppasopimuksilla on suuri vaikutus. Lisäksi tarvitaan myös tehokkaita tutkimuksia, jotka keskittyvät myös alueellisen ja paikallisen ulottuvuuteen. Meillä pitää olla ex ante tutkimuksia ja myöskin tutkimuksia sopimusten aikana. Myöskin tiedot, joita komissio antaa, ovat tärkeitä. Sopimuksen jälkeen meillä pitää olla tiedote, joka antaa meille selkeän osoituksen siitä, millaisia kustannuksia tästä syntyy. Lisäksi maantieteellisten merkintöjen järjestelmä ei saa millään lailla, siihen ei saa millään lailla puuttua, sitä pitää suojella ja tässä suhteessa TTIP ei tuo meille mitään hyviä uutisia. Um, and thanks to Mrs. Kiitoksia ja kiitokset edustaja Garcialle tästä selkeästä, selväsanaisesta kuuden kohdan äh, lausunnosta. Kansainvälisen kaupan äh, komiteaan tuntien meidän viestimme pitää tietysti olla terävää ja tomeraa. Tämä on oikein hyvä. Ykköskohta on erittäin hyvä. Minun mielestäni sitä pitäisi kannattaa. Olen ollut täällä tarpeeksi kauan. Muistaakseni, miten Peter Manderson halusi runtata kauppasopimuksen, mutta muistutti kyllä, että, että tässä kuitenkin päinvastainen ratkaisu saattaisi olla paljon tuhoisampi. Ja nyt olemme ajautuneet moniin kahdenvälisiin neuvotteluihin ja minä huolehdin äh, erilaisten, erilaisten kauppasopimusten yhteisvaikutuksesta tietenkin vapaata kauppaa ja kauppaa kannatan sinällään, mutta ja maatalouden äh, asema monissa jäsenmaissa on hyvinkin arkaluontoinen ja e, e, erilaisille äh, sektoreille on omat haasteensa ja Mercosur on todellakin, kuten herra Nikolson totesi, on todellinen ongelma meidän karjankasvattajille ja se on erittäin todellinen siis ongelma maaseudulla kaiken kaikkiaan. Ja kannattaa äh, todella olla tarkkana sen kokonaisnegatiivisista vaikutuksista. Meillä tietenkin pitää työskennellä kauppa sopimusten äh, sisältöä pyrkiä äh, selvittämään kollegoille. Ja me, me haluamme tietenkin kauppasopimuksin suojella näitä arka, arkoja aiheita ja alueita ajatellen juuri mm, koko viljelijä, viljelyn tilaa Euroopassa kaiken kaikkiaan, joka on erittäin huutera. Tämä on tärkeä lausunto. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Se oli oikein hienosti ilmaistu kaiken tämän vaikutus Kaiken tämän vaikutus tulee näkyviin myöhemmässä vaiheessa. Ja juuri kaikki nämä kaupalliset myönnytykset tulevat vaikuttaa vaikuttamaan huomattavalla tavalla. Seuraavaksi edustaja Selimov. Thank you very much. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aluksi kiittää esittelijää erittäin hyvin muokatusta tekstistä. Teksti on oikein nasava, hyvinkin tiukka. Me enimmäkseen olemme samaa mieltä tekstistä. Liberaalina katsomme, että kauppa on äärimmäisen tärkeä asia. Ilman kauppaa ei olisi vaurautta. Tämän sanottuani niin olemme yhtä mieltä ajatuksesta, että maataloutta on aivan liian usein käytetty neuvottelussa välikappaleena, kun kauppasopimuksia on muovattu. Ainakin maatalous pitäisi nähdä suurempana neuvottelukappaleena kuin monet muut, mikä sitä neuvottelussa käytetään välineenä. Jollakin tavalla maatalous kuitenkin ei saa suurta huomiota. TTIP-neuvotteluista totesin, että niiden loppuun saattaminen on tärkeä asia. Lisäksi täytyy saada oikeudenmukainen tasapainoinen kohtelu maataloudelle. Katsomme niin ikään, että pitäisi huomauttaa niistä ongelmista, joita maataloudella on koetunut siitä, että kauppa ei ole ollut, kauppa ei ole saatu aikaan. Meidän pitäisi tarkastaa näitä kielteisiä vaikutuksia ja vahinkoja, joita esimerkiksi Venäjän vientikielto on aiheuttanut eurooppalaiselle maataloudelle jollakin sektorilla. Katsomme, että uudet markkinat tuovat mukana uusia mahdollisuuksia. Tämä on yksi tapa pois maatalouden piirissä valitsevasta kriisistä, joka nyt parhaillaan jyllää. Niin ikään haluaisimme huomauttaa että illuusio, jonka mukaan kaikki ongelmat voitaisiin ratkaista uusia markkinoita löytämällä, ei pidä paikkaansa. Maatalo täytyy myöskin itse uudistua. Ja uudet markkinat ovat yksi rat- osa vain tätä kokonaisratkaisua. Kiitos. Pytanie, jak się modernizować, w którym kierunku? Mutta kuinka sitten uuden aikaistetaan asioita, mihin suuntaan niitä halutaan viedä? Edustaja Dantan. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Monet kysymykset on täällä otettu jo esiin. Minusta vaikuttaa siltä, että tekstissä meidän pitäisi voimakkaammin viitata maatalouden elintarviketuotantoon ja sen merkitykseen ja erityisluontoiseen luonteeseen. Se on haavoittavaisempia asioita neuvotteluissa tasa, tasapuoliset, tasapainoiset sopimuksessa saada aikaan maatalouden kannalta. Avotuissa asemassa olevat äh, alat pitäisi suojata kaupallisista neuvotteluissa, kun markkinoita avataan. Verkosuurista on jo puhuttu huomispäivänmoisesti uusi Seelanti ja Australia myöskin tulossa mukaan kuvaan. Verkosuurin kanssa tehtävä sopimus ei vaikuta lupaavalta Vuonna 2004 tehtiin jotakin ehdotuksia 12 vuoden aikana. Maailma on merkittävästi muuttunut alkuperäisen ehdotuksen jälkeen. Ja tariffikonsessioiden takamynytysten kerransvaikutus pitäisi arvioida kunnalliset komission puolella kauppapolitiikassa ja y- y- yhteensä maatalouspolitiikassa pitäisi varmistaa maatalouden tuotanto ja tasapainoinen tulevaisuus maataloudelle. Nyt on varannettu eurooppalaiset markkinat, koska muut maailman kolkat ovat kilpailukykyisempiä maataloustuotannossa. Ja kun on kyse monivista sopimuksista, ministeritason kokous VTOssa tulee olemaan merkittävä ensi vuoden kokous. VTO on ongelmissa, koska maatalouskysymyksissä rivit ovat hajaantuneet, yhteisymmärrystä ei syntynyt. Kysyisin tässä työssä, onko VTO kuollut? Minä uskon, että kyllä. Dohan kierros esimerkiksi ei tuonut ratkaisuja eurooppalaisten viljelijöiden kannalta katsottuna Suolta sellaisia, niin pitäisi uudelleen määritellä Euroopan strategisuhteessa VTOhon. Viimeisenä temppelin vartijana meidän täytyy varmistaa, että yksipuolisia kaupallisia myönnytyksiä ei pitäisi tehdä sellaisia, jotka ottaa vastaan eurooppalaisten maanviljelijöiden etuja. vetoon yhteydessä meidän ei pitäisi olla ainoita, jotka pyrkivät uudistukseen ja niiden täytäntöönpanoon. I często sami występujemy z inicjatywami w tym obszarze. Usein on niin, että me olemme niitä ainoita, jotka ryhtyvät aloitteelliseksi ja esittävät uusia aloitteita. Me, näin meidän kantamme usein nähdään. Edustaja Erdos. Tänään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 pihvilihaa 70 tonnia, 1000 tonnia, ää, ää, kananlihaa merkit, ää, tarkoittaa 7000 tonnia naisia. Sen luvut puhuvat puolestaan. Kysymeni, kysymykseni on selkeä, Voiko komissio selittää, kuinka monta pientilallista ää, joutuu konkurssiin. Ajattelen näitä jättiläismäisiä tuontisummia. So Kiitoksia puheenjohtaja. Olen niin iloinen, että sekä Margaret McGuinness että Jim Nicholson ovat nostaneet esiin Merkosurin. He ovat sanoneet, että jos EU jatkaa tätä tietä ja jatkaa neuvottelua näiden neljän tai viiden Etelä-Amerikan valtion kanssa, niin se tulee olemaan katastrofi naudanlihateollisuudelle Irlannissa ja Isossa Britanniassa, Jim Nicholson on Pohjois-Irlannissa, Merritt McGuinness Irlannin tasavallasta. Koko äh, Irlannin maatalous perustuu laiduntavalle nautakarjalle, joka on äh, hyvin haavoittuvainen Argentiinasta tulevalle naudanlihalle, mutta jos minä yritän selittää tätä, niin sitten viljelijät vain katsovat minua ihmeissään ja ajattelevat, että EU kyllä tekee asiat oikein, mutta näin ei ole. Kaikki me, jotka edustamme alueita, joissa on paljon laiduntavaa karjaa, niin meidän pitäisi tuomita se, mitä Merkosurissa tapahtuu. Ei ole kyse kuitenkaan pelkästään Merkosurista, nyt me neuvottelemme TTIPistä. Ja minä olen käyttänyt kuusi tuntia äh, tuolla lukusalissa kolmen eri otteeseen, ja olen lukenut tätä TTIPin maatalousosuutta. Ja minulla on sellainen tunne, että minua äh, kohdellaan kuin sientä, pidetään pimeässä ja minulle syötetään lantaa. Ja en tiedä, onko kukaan muu tältä valiokunnasta käynyt tuolla eh, lukusalissa ja yrittänyt lukea maatalouslukua, eh, ja onko hän siitä yhtään viisastunut. Kiitoksia. Liczymy, Mr. Agnew. na Pana głos w czasie Herra Agnew, me luotamme teihin. Luotamme siihen, että te Otatte tämän esiin sitten, kun komissaari on paikalla. Nyt sitten puheenvuoron saa edustaja Jaara. Yeah. Paljon kiitoksia. Minun täytyy myöntää, että minäkin olen neljä kertaa tuossa lukusalissa ollut ja lukenut TTIP-neuvottelujen maatalousosuutta, mutta yleensähän on niin, että siinä vaiheessa kun äh, jännittävä osa alkaa, niin teksti loppuu, koska kompromisseja ei ole vielä, mutta kyllä me, tämä on kiinnostavaa. Meidän täytyy näistä asioista laajasti keskustella täällä valiokunnassa. Kumulatiiviset vaikutukset, haluaisin nostaa kaksi asiaa esiin. ja Periaatteessa pitäisi sanoa, että kauppa kauppa on hyvä asia myös siksi, että erilaisia tuotantofilosofioita tai prosesseja voi vertailla keskenään. Ja minä toivoisin sellaista keskustelua, että ovatko kaikki ne standardit, jotka olemme itsellemme asettaneet järkeviä. Usein meillä on kova taakka kannettavana ja sitten olemme harmissamme, jos muu maailma tuottaa eri tavoin. Joten toivoisin, että kun standardeja määritellään, huomattaisin, että tarvitaan jonkinlaista tasapainoa, koska me emme aina pysty tätä taakkaamme kantamaan. Ja sitten toinen asia, joka täällä sanottiin, että maatalous on siis herkkä ala, mutta hyvin usein meitä pidetään jonkinlaisena syntipukkina äh, kaiken pahan juurena. Olisi hyvä, että keskustelisimme kaupan näkökulmasta, mikä on järkevää, mikä ei ole järkevää, ja toisaalta yhteiskunta äh, asettaa meille vaikeuksia, suurempia standardeja, sitten pysty toimimaan maailmanmarkkinoilla. Siksi me pitäisi pohtia, että ovatko kaikki nämä standardit todellakin järkeviä. Dziękuję pan poseł Ozon. L'oiseau. L'oiseau. Oui, merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin totesin, että minun mielestäni tässä on ristiriita jatkuvasti hyväksytään uusia kaupallisia sopimuksia. Protektionismia on siis harrastettu vuosikausia vapaa kauppa johtaa siihen, että syntyy uusia markkinoita, mutta vapaa kilpailu joskus vaarantuu. Esimerkiksi sianliha-alalla. Nyt äh, haluatte ensin suojella haavoittavaisia aloja kauppasopimusten kun Euroopan unioni ei pysty Euroopan sisälläkään hoitamaan markkinoita asianmukaisesti. Euroopan maatalous on vaarantunut. Mitä Euroopan maatalouteen tulee, kun pyritään avaamaan uusia markkina-alueita ja vähentämään tuontia ja kiittämään riippumattomia aloja, ja kansallista toimintaa Euroopan unen jatkossakin mahdollistaa vastuuntuntoisen kilpailun, että sosiaalista polkumyyntiä ei sallita maatalousalalla. Kiitos. Edustaja Dess sitten. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tänä aamuna minä soin banaanin, joka ei tullut Euroopan markkinoilla. Nyt juon kahvia, joka ei tule Euroopan markkinoilta. Kyllä meidän täytyy tietää, että kauppa on välttämätöntä, mutta kaupan on oltava oikeudenmukaista ja minua kovasti huolestuttaa se, miten suuryritykset hyödyttävät tätä kauppaa. Muistan vielä, kun olin äh, liittopäivillä ja olin kymmenen vuotta saksalais-brasilialaisen parlamenttiraarikkoryhmän puheenjohtajana ja siellä äh, katsoimme hinnan muodostusta, banaanien hinnan muodostusta. Tämä yritys, joka kauppaa kävi jotain tiettyä ö, määrää varten, olikohan kyse 18 kilosta, laski hintaa 2,75 dollarista 2,5 dollariin ja silloin ö, Äh, viljelijät eivät en pystyneet enää elämään. Äh, sitten kun tähän tulivat tullit ja kuljetukset äh, mukaan, niin hinta oli 7,5 dollaria, mutta saksalaisessa supermarketissa hinta on 38 dollaria. Ja 25 senttiä siellä vietiin sitten vielä viljelijöitä. Eli on tarpeen, että kaupassa on oikeudenmukaiset edellytykset. Ja ne kollegat, jotka merkosur jutussa olivat mukana, minä tein tarkistuksen ja sanoin, että maatalous tuontia voidaan hyväksyä vain silloin, jos meidän kuluttajan suoja, ympäristösuoja, eläinsuoja vaatimuksiamme noudatetaan. Tämä vaatimus sai suuren tuen Euroopan parlamentissa. Jos tämä toteutuu, niin silloin minä en pelkää kauppaakaan. Sitten nämä herkät tuotteet, sitä varten pitää olla jotain määriä, jotain kattoja. Etelä-Amerikasta ei voi loputtomiin tulla naudanliha meidän markkinoillemme. Ongelma on se, että meidän maanviljelijämme kärsivät liian monista ö, säännöistä. Ö, eräs viljelijä oli, ö, poikansa oli sairaana ja eikä kahden viikon aikana ilmoittanut tiettyjä asioita, koska oli sairaana ja joutui maksamaan sitten valtaisat sakot. Tätä ei, tämä ei ole hyväksyttävää. Me saa kiusata viljelijöitä tällaisilla määräyksillä. Kiitoksia. Kiitoksia. Mikäli tänä päivänä, että jos syödyt mitään, niin Toivottavasti tästä ei nyt ruokahalu Kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme hyvin usein maatalouskriisistä, mutta tätä kriisiä ei voida ratkaista kuin äh, äh, markkinoiden, uusien markkinoiden avaamilla, koska meillä on tänä päivänä ylituotantoa tai meillä on viljelijöitä, jotka tuottavat hyvin paljon, mutta valitettavasti meillä ei ole paikkaa, minne nuo tuotteet myydä. Siksi me tarvitsemme uusia markkinoita ja äh, tämä, jotkut syyttävät TTIPiä mutta meidän pitäisi nähdä se myös mahdollisuutena meille eh, Euroopan unionista, koska Amerikan markkinat voivat eh, ottaa vastaan suuria määriä tuotteita Euroopan unionista. Meidän täytyy vain olla varovaisia laatustandardien suhteen, emmekä saa tehdä mitään eh, alennuksia näihin standardiin, oli kyse sitten eläinten suojelusta, tai viljelystä tai hedelmä- ja vihannesalasta. Meidän emme voi puhua maatalouden uudelleen käynnistämistä niin kauan kuin Venäjän markkinat ovat suljetut, emmekä me avaa uusia markkinoita. Mutta maatieteellisten alkuperämerkintöjen täytyy olla eräänlainen raamattu, josta emme luovu. Kuluttajan pitää pystyä tietämään, mistä tuotteet tulevat. Meidän täytyy uudelleen käynnistää eurooppalainen maatalous ja jos emme avaa uusia markkinoita, niin silloin emme saavuta mitään. Kiitoksia. Eilispäivänä kokouksessamme vahvistui se käsitys, joka liittyy siihen, miksi sanktioita on. Edustaja Caputo. Eh, grazie. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että uusien markkinoiden avaaminen on erittäin tärkeää, eh, varsinkin nykyisessä maatalouden kriisitilanteessa. Siksi meidän pitäisi aloittaa kahdenväliset ja monenväliset eh, neuvottelut, jotka ovat tasapainoisia, ja meidän pitäisi taata kaikkein herkimpien alojen suojelu. Me emme kuitenkaan saa hyväksyä mitään sellaista neuvottelua, jossa Euroopan maatalous uhrataan kaupankäyntivälineenä ja meidän täytyy huomioida tarifimyödytysten kumulatiiviset vaikutukset. Sopimusten täytyy taata tasavertaiset kauppasuhteet osapuolten välillä ja huomioida ne ylimääräiset kustannukset, joita viljelijöillä on ympäristönsuojelusta ja muista säännöistä niin, että maanviljelijät voisivat hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla markkinoiden avaamisesta. Olen kollega Jufridan kanssa samaa mieltä siitä, että maantieteelliset alkuperämerkinnät ovat ennakkoedellytys sopimukselle kolmansien maiden kanssa ja erityisesti nyt käytävissä neuvotteluissa, esimerkiksi TTIP-neuvotteluissa. Kiitoksia. Voimmeko nyt pyytää, että kuulemme vielä johtopäätöksiä? Tämä on tänne, haluatteko te puhua sitä ennen? Avec les assistants d'Esther Garcia, nous avons pris eri esittelijän nimissä olen kerännyt tänne eri näkemyksiä ja toimitan nämä, tämän keskustelun sisällön tiedoksi Ravan Kärsijälle. Haluaisin, että voisimme lähettää kirjeen komissiolle ja maatalouspääosastolle, koska tämä on asia, jonka käsittelyssä ei ole komissiosta ketään paikalla. Täällä on kyllä komission edustaja, mutta he ovat tulleet puhumaan eri asioista. Aion tästä kirjelmöidä komission kanssa. Sihteeristö päättäköön tästä kirjeen komissiolle. Mitä päin kommentteihin tulee, niin totesin, että vapaakauppa tuo mukanaan hyötyä kaikille olettaen, että kilpailusäännöt ovat olemassa. Mikäli kilpailusäännöt ovat selvillä, niin hyvä niin, mutta mikäli neuvottelussa on ongelmia, Neuvottelussa täytyy ottaa huomioon ne edut ja erityispiirteitä, jotka liittyvät kaikkiin osapuoliin. Neuvotteluissa ei saa sopia liian pitkälle menevistä myönnytyksistä, koska muutoin käy niin, että eurooppalainen maatausmalli katoaa, se tuhoutuu. Jonkun täytyy sitten kertoa tästä viljelijöille ja viljelykäti myöskin maksaa aiheutuneita aiheutuneista vahingosta korvaukset. Kuten sanoin eilispäivänä kokouksessa puhuttiin neuvottelujen nopeuttamisesta. Tämä voimme kyllä ymmärtää, miksi tähän pyritään, mutta täytyy myöskin suojella eurooppalaisten viljelijöiden etuja ja näistä edusta täytyy pitää kiinni. Tämä on erittäin tärkeä asia. Toistan samaa asiaa aina yhä uudelleen ja uudelleen, kun me keskustelemme poliittisissa ryhmäkokouksissa esimerkiksi samaisesta asiasta. Ryhmän kiinni se poistuu, mutta meidän täytyy muistaa, että nämä keskustelut täytyy käydä poliittisella tasolla parlamentissa. Me tiedämme, että Schulz on erittäin liberaali puhemies silloinkin kun on kyse kauppakysymyksistä. Tästä syystä meidän viestimme on seuraava. Sopimuksia on niin paljon, että kun tarkastellaan kaikkia sopimuksia ja kaikkia yrityksiä yhteensä, myöhäisessä vaiheessa tai loppujen lopuksi on sitten liian myöhäistä maatalousvaliokunnan kokouksessa myöhemmin asioista valittaa ja niiden kerrannaisvaikutuksista. Keskustelu päättyy Tähän 20. huhtikuuta viimeisten täytyy jättää tarkistukset kello 12 mennessä. Ja nyt haluaisin kiittää McKinsey ja Downtownia. 29. päivä tulkki korjaa. Kiitoksia. Ja sitten meidän täytyy pyytää anteeksi Jens Kajerilta sitä, että hän joutui tässä odottelemaan. Mutta uskon kuitenkin, että Tämä oli kuitenkin hyödyksi meille kaikille, koska edessä on nyt erittäin tärkeä keskustelu maataussektorin kannalta, kun on kyse kaupan vapauttamisesta, liberalisoinnista. Tämä keskustelu on erittäin tärkeä. Täytyy muistaa kaikkien eurooppalaisten viljelijöiden edut. Mistä pitää kiinni? Onnittelut teille vielä siitä, että te olette koordinoinut talousarviota 2017 ja siitä käytävä keskustelua. Te olette tehneet yhteistyötä meidän valiokuntamme edustajan herran Jaaren kanssa. Kohdat 8 ja 9 käsitellään yhdessä. Nyt on aika antaa puheenvuoro vierallemme Jens Kajerille. Vai haluaako herra Jaar ensin puhua? Ensin herra Jaar ja sitten Kajer. Tai päättäkää keskenänne, kumpi puhuu. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia mahdollisuudesta tänä aamuna käydä mielipiteen vaihtoa vuoden 2017 budjetista. Ensiksi haluaisin lyhyesti kertoa neuvottelujen tilasta. Me odotamme, että vuoden 2017 budjettiluonnos julkaista, eh, tai komissiossa julkaisi 25. toukokuuta. Silloin aloitamme ähm, tämän eh, luonnoksen sisällön käsittelyn. Tällä hetkellä eh, budjettiviranomaiset, kumpikin osapuoli, parlamentti ja neuvosto ovat luoneet kaksi asiakirjaa, jotka antavat suuntaviivat kummankin toimielimen suuntaviivat tuleville neuvotteluille. Parlamentti on suuntaviivat, jotka olen budjettivaliokunnalle esitellyt ja jotka olemme siellä ähm, rakentavassa prosessissa käsitelleet ja tarkistaneet. Niistä päätimme maaliskuussa. Se on ikään kuin meidän mm, ajo-ohjeemme näille tuleville neuvotteluille. Ja kun sitten eh, meillä on neuvottelumandaatti, niin aloitamme työskentelyn parlamentin puolelta. Nyt olemme vähän tällaisessa tyhjiössä, koska kummatkin osapuolet ovat päättäneet kannoistaan, mutta meillä ei ole vielä minkään konkreettista asiakirjaa, jota käsitellä, koska budjettiesitystä ei vielä ole. Kuitenkin neuvoston ja parlamentin neuvottelukannoista voidaan jo jonkinlaisia ähm, puitteita äh, arvioida, puitteita kuvitella, miten nämä neuvottelut tulevat menemään. Valitettavasti Euroopan parlamentti ei enää ole niin äh, vahvassa asemassa budjettineuvotteluissa, koska Lissabonin sopimus sanoo, että meidän täytyy yhdessä käsittelyssä päästä yhteisymmärrykseen. Tämä tarkoittaa sitä, että komissiolla on avainrooli, koska sen täytyy olla välittäjänä äh, kummankin budjettiviranomaisen välillä ja toisaalta äh, myös neuvoston puheenjohtajavaltiolla on erittäin tärkeä rooli. Olemme viime vuosina kokeneet erilaisia puheenjohtajavaltioita ja menemättä äh, syvemmälle tässä asiassa, niin strateginen tulos on se, että äh, on suuri ero siinä, että tekeekö äh, neuvoston puheenjohtajavaltio ensin sopimuksen neuvoston puolella ja sitten tulee parlamentin pakelle ja sanoo, että tässä tämä, älkää sotkeko sitä, koska tämä on niin herkkä kompromissi, ettei siinä voida mitään enää tehdä. Näin oli toissa kerralla ja parlamentin vastaus oli tietenkin, että luuletteko, että olemme tulleet neuvottelupöytään pitämään suumme kiinni. Ja sitten myönteinen kokemus Luxemburgin puheenjohtajuuskauden alkaa aikana oli se, että ensin neuvoston ja parlamentin välillä luotiin jonkinlainen yhteinen linja, jonka pohjalta sitten toimittiin. Ja Slovakian puheenjohtajavaltiolla on tässä avainrooli ja olen iloinen, että tänä iltana tapaan suurlähettilää niin, että voimme vähän keskustella tästä asiasta. Neuvoston ohjelma-asiakirja tässä ei ole kovinkaan lupaava. Hyvät kollegat, minä ryhdyin sitä lukemaan ja pohdin hetken, että sainko väärän asiakirjan, koska tämä kuulosti aivan samalta kuin vuoden 2016 budjetti suuntaviivat. Ja kun asiakirjan tarkasti luin, niin neuvoston suuntaviivojen ensimmäisellä neljällä sivulla on muutettu vain puoli lausetta verrattuna edelliseen vuoteen. Ja sitten vasta myöhemmin on tehty muutoksia. En nyt halua olla kovin epäreilu. He ovat muuttaneet siellä kaksi äh, kappaletta. No, äh, mitä tämä tarkoittaa, että neuvosto menee 2017 budjettineuvotteluihin ja sen kanta on lähestulkoon sama kuin vuoden 2016 budjettineuvotteluissa. Jos olette vuoden 2016 budjettineuvotteluja seuranneet, niin meidän piti komission lähestymistapaa täysin muuttaa johtuen näistä kriisissä. Kun oli kyse sisäpolitiikasta ja ulkopolitiikasta, ohjelmastrategiasta kolme ja neljä, meidän piti näitä marginaaleja, jotka ovat budjetin kattoja toisaalta rahoitusnäkömien marginaali. Meidän piti tämä marginaali täysin käyttää voidaksemme huomioida pakolaiskriisi. Eli otsakkeessa neljä käytimme kaikki määrärahat torjuaksemme äh, lähdön syitä äh, ja toisaalta auttaaksemme äh, Syyrian naapurimaita mm, pakolaiskriisissä ja otsakkeessa kolme meidän piti tehdä kaikki auttaaksemme jäsenvaltioita pakolaiskriisin hallinnoimisessa. Eli marginaalit ovat nolla ja neuvosto menee sitten neuvotteluihin ja sanoo, että tarpeen on, että meillä on riittävästi marginaalia budjetin katon ja monivuotisten rahoitusnäkymien katon välillä. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että neuvostolla tulee olemaan seuraavanlainen strategia, joka ei ole uudenlainen eikä ainutkertainen. He tulevat ottamaan komission budjetti esityksen leikkaamaan maksuja ja tekevät sen sellaisten kriteerien mukaan, että missä ohjelmissa määrärahoja on käytetty vähemmän, mitkä ohjelmat eivät todennäköisesti tarvitse niin paljon määrärahoja neuvoston näkökulmasta kuin mitä komissio odottaa. Ja sitten tulemme parlamenttiin kinaamaan neuvoston kanssa siitä, mitkä meidän mielestämme ovat tämän budjetin painopistealueet. Ja minun näkemykseni ja onneksi äh, melkein kaksi kolmasosaa tästä parlamentista oli samaa mieltä kanssani, kun näistä parlamentin ohjenuorista maaliskuussa äänestimme, on se, että nämä kriisit, joita olemme nähneet, ne tulevat jatkumaan. Meillä ei ole valitettavasti minkäänlaista syytä uskoa, ehkä toivoa, mutta ei uskoa, että pakolaiskriisin syyt tulisivat muuttumaan tämän vuoden aikana tai ensi vuoden aikana. Meillä on sama taloudellinen tilanne heikko taloudellinen tilanne useissa EUn jäsenvaltioissa ja meidän täytyy pohtia sitä, miten EUn budjetti rajallisin ähm, määrärahoin pystyy tätä kriisiä hoitamaan. 2014-2020 rahoitusnäkemät asettavat budjeteille katon ja monet jäsenvaltiot, kun ne näitä rahoitusnäkymiä loivat, silloin onnittelivat itseään siitä, että ensimmäistä kertaa EUn budjetti pienenee eikä kasva. Ja nyt kun on näitä kriisejä, niin nähdään, että nämä monivuotiset rahoituspuitteet ovat sellaiset, että ne kyllä onnistuvat hyvällä säällä. Eli jos kaikki olisi mennyt hyvin, niin tämä olisi ehkä onnistunut, mutta meillä on talouskriisi, meillä on pakolaiskriisi, maataloudellakaan ei mene hyvin ja lisätalousarviossa vuonna 2016 myös puutuimme tähän. Ja mitä neuvosto sanoo? Neuvosto sanoo, että me leikkaamme maksuja. Ja kun sitten kysytään, että pitäisikö rahoitusnäkymiä korjata, rahoituspuitteita korjata, niin sitten neuvosto sanoi, että no katsotaan, miten tämä nyt menee ja tehdään sitten johtopäätöksiä seuraavia rahoituspuitteita varten vuoden 2020 jälkeen, mutta ei ole siis suurta halukkuutta antaa lisää määrärahoja. Jotain vielä voitaisiin tehdä, jos budjetti olisi joustavampi, mutta nämä budjettiotsakkeet eivät pysty kattamaan toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme pysty siirtämään määrärahoja yhdestä otsakkeesta toiseen. Tämä saattaa ehkä maatalousvaliokunnan korviin kuulostaa hyvältä, koska kovin pitkälle otsakkeeseen kaksi ei voida puuttua, mutta myöskään määrärahoja muista otsakkeista ei voida siirtää otsakkeeseen kaksi. Tämä ovat ne puitteet. Meillä on eh, tiettyjä erityisvälineitä, joita eh, parlamentti vei läpi jäsenvaltioiden eh, tahtoa vastaan. Ja jos meillä näitä erityisvälineitä olisi, niin meidän budjettimme olisi jo täysin räjähtänyt käsiin. Meillä on jatkuva kriisitilanne. Me tarvitsemme esirille määrärahoja mm joka on pantava tähän strategisen investointirahaston takuusummaan. Me emme ole vielä päässeet tuohon kokonaissummaan. Me tarvitsemme vielä noin 4 miljardia tulevina vuosina, jotta voimme siirtää sen tuohon budjettikohtaan. Tämä on se tilanne, jossa me olemme hyvät kollegat. Ja tässä meidän on nyt toimittava ja katsottava, miten parhaiten käytämme EUn budjetin muuttaaksemme näitä eri kriisejä, koska meidän parlamentaariset painopistealueemmehan eivät ole muuttuneet. Mehän yhäkin haluamme, että Euroopan budjetti lisäisi kasvua ja työllisyyttä. ja parlamentin suuntaviivat ovatkin sellaiset, että nämä eri asiakirjat, joita komissio meille antaa, vuotuinen kasvuselvitys, ohjausjaksoon liittyvät raportit, että määrärahat pitäisi suunnata eh, niihin puutteisiin, joita näissä raporteissa nostetaan esiin. Me haluamme jatkossakin torjua köyhyyttä. Se on osa 2020-strategiaa eh, ja haluamme tehdä sen erityisesti sitä kautta, että vähennämme lasten köyhyyttä. Meillä on tilanne, jossa tuo maksukriisi, joka komissiolla oli, kun siirryttiin yhdeksistä rahoituspuitteista seuraaviin, niin se on vähän lieventynyt, mutta äh, nyt meillä on tämä tekninen ongelma siitä, että tämä peitto on liian lyhyt, olemme vetäneet sen leukaan asti, nyt emme sitten saa äh, keuhkoputken tulehdusta, mutta varpaille tulee kylmä. Äh, eli jossain vaiheessa määrärahat ovat tiukilla. Tämä johtuu siitä, että jäsenvaltiot nämä poliittiset sitoumukset siitä, mitä EU maksaa, jättää huomiotta ja sitten leikkaa maksuja. Se olisi vähän niin kuin, kuin mm, sanottaisiin, että tässäpä lista asioista, jotka pitää kaupasta ostaa. Ne maksaa noin 100 euroa, mutta minä annan sinulle vain 50 käteen. Eihän se toimi. Tämä on nyt se tilanne, jossa me olemme. Sen halusin teille lyhyesti kertoa. Tämä on minun näkemykseni siitä, miten nämä keskustelut tulevat sujumaan. Ja nyt odotan kovasti teidän kommenttejanne. Kiitoksia. Kiitoksia paljon tästä alustuksesta. Nyt herra Jaara. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitos herra Jaara tästä hyvästä alustuksesta. Eli että tässä, että miten, että, että miten tämä sitten huonossa säässä voidaan tämä kriisi hoitaa, mutta eikä toisinpäin kaukaa näyttää siltä, että tämä harmonia vallitsee lähen jäsenmaat toteavat, että olemme aika samoilla, samalta pohjilta liikkeellä kuin 2016 vuonnakin. Eli tänä vuonna tämä vakaus vaikuttaa päälle päin katsottuna aika, aika hyvältä, mutta kuten sanottu, olette äh, ku, kuvailleet, että, äh, äh, miten se asia todellisuus on ja miten tässä nyt oikeastaan millä tässä maatalouden taloudellinen kriisi sitten painaa, erityisesti karjatalouden ja sikatalouden osalta meillä, meillä on toista keskihinta liian alhainen ajatellen sitten maanviljelijöiden tulotason säilyttämistä. Ja tähän tarvitaan tätä rahoitustukea selkeästikin. Ja näin, näinpä viittaamme siihen, miten tärkeä maatalous on kaiken kaikkiaan miten ylipäätään maataloussektori kaiken kaikkiaankin on olennainen ajatella vaikka työpaikkojen luomista ja jopa luomista, ylläpitämistä. Tässä päästäänkin tähän e-, ensimmäinen kysymykseen, tähän keskipitkän aikavälin talousrahoitussuunnitteluun ja maksatukset sitten tällä maaseudulla näistä ensimmäisistä tilaisista tulevat supistumaan. Se vasta, vasti sotii sitten neuvoston työpaikkojen hankkimistavoitetta vastaan, jos ajatellaan näitä innovaatio-ohjelmia, investointiohjelmia ja, ja muita hankkeita alueiden, alueiden parissa suunnitteilla olevia hankkeita ja niiden tukemista. Niihin kuitenkin kohdistuu sitten tietenkin tässä ää, äh, tällainen kontraproduktiivinen määrärahojen väheneminen. La, äh, me, budjettipolitiikka kaiken kaikkiaan äh, edellisellä jaksolla oli sellainen, että sen kanssa nyt kyettiin elämään sen, sen deflaattori, deflation merkeissä. Se aika pitkälle sitten ulottui kattamaan kaikki, kaikkia muita budjetin pääluokkia, mutta ei maataloutta. Se oli tietysti yksi merkittävä poikkeama normista. Jos ajatellaan, ajatellaan tätä ma- maatalouspolitiikkaa edelleen eteenpäin ajaa ja painottaa maataloussektoria ja ylipäätänsä maaseudun tilannetta kaiken kaikkiaan, johon ei tietenkään voi olla tyytyväinen. Ja näinpä tätä nykyään meillä on taloudellinen kriisi maataloussektorilla. Se pitää tietenkin tunnustaa ja se edellyttää tiettyjä erityistoimenpiteitä. Sikäli kun yhteenvetonne ymmärsin oikein, tai olette tehneetkin, ja meilläkin omia, omia Äh, varjostelen kohta, kohtaamisia ollut, missä on tilannetta puitu, ja se tietenkin meitä jonkun verran ärsyttää ää, äh, ää, äh, useimmissa jäsenmaissa. Ka- ka- kaikkialla ei ole kuitenkaan pohjallettu yhteinen hiileen siinä, vaikka tällainen yhteinen linja olisi hyvä saada. Sitä tässä lisäksi äh, viittasitte näihin äh, menneisyyden ongelmiin, jotka ovat jo menneet tällä lumia tavallaan, mutta että, että me voidaan tietysti äh, vähän sinksata näitä ohjelmia, koska ne ovat osa useampi vuotisia. Voimme sitten aina siirtää varoja sinne esimerkiksi viimeisellä vuodella, jolloin sitten ohjelma voidaan toteuttaa täysin painoisemmin. Ja täällä sitten voidaan sitten myöskin palauttaa tavallaan jäsen, jäsenmaille sitten maksettavaksi ja pystyvät sitten hoitamaan nämä maksut. Kuten totesitte, että me maksamme tällä tuorella rahalla myöskin menneisyyden jälkeen jääneisyyttä. Me emme, olemme lausunnossa todenneet, että, että näin tavallaan voi jatkua, koska haluamme jonkinlaista avoimuutta ja jatkuvuutta selkeyttä tähän koko tulee mennä, mennä arvioon, e, tulee tämä tasapainoon, se on ihan hyvä tavoite, mutta täytyy myöskin muistaa, että siinä on tiettyjä joustotarpeita. Kes. Housling. Edustaja Hoisling. Ja. Kiitoksia. Kiitoksia tästä arvostuksesta. Uskon, että olemme periaatteessa yhtä mieltä asiasta. Talousarvio, joka meillä nyt on, mitä sanoitte. Periaatteessa mikään ei ole muuttunut lähtökohdista. Me emme tule saamaan kaikkea tätä rahaa. Nyt on uusi tilanne edessä. Kai Raivan oikein totesi, että kriisin yhteydessä vanhankin asioita on jäänyt maksamatta. Kuinka sitten parlamentti loppujen lopuksi suhtautuu tähän tilanteeseen? rahoitustilanne on edessä mitä sitten teemme ja mitä pitäisi rahoittaa, mistä lupauksista voidaan pitää kiinni, mikä lupaukset pidetään kiinni, mitä sitten. Jäsenvaltiot ovat vastuussa tästä tilanteesta, varsinkin yksi jäsenvaltio, josta kumpikin kollega puhui, niin Saksassa hyvin vähän on vain ponnisteltu tilanteen korjaamiseksi. Siellä on juuri tässä tämä talousarvio on pieni. Juuri Saksan hallituksen pitäisi hieman tajuta, että ei tällainen käy päinsä. Tällä talousarviolla vuoteen 2020, mikä muuta rahoitusta ei ole, ei pystytä toteuttamaan. Saksan suuntaan pitäisi painostusta harjoittaa jotta uudelleen neuvoteltaisiin rahoituskehyksistä, koska minä näe muuta mahdollisuutta. Ne, jotka puolustavat kompromisseja, niin kyllä kaikki tietävät että tästä huolimatta, että ei tämä onnistu. Parmentin pitäisi nyt sanoa vakava sanasensa ja sanoa, että ei tämä käy päinsä. Emme tähän suostu. Loppujen lopuksi kaikki tulevat törmäämään siihen tosiaan, että ei tämä näin toimi. Voisiko esittele sitten valmis sanomaan, että no siinä tapauksessa emme hyväksy tätä talousarviota. Ei tällainen voi toimia. Onko esittäjä tähän valmis? Valitettavaa kyllä. Jossakin vaiheessa aina sitten aina suostutaan. Edellisten rahoituskehysten yhteydessä pitäisi sanoa, että ei tällainen onnistu. Nyt pitää vihdoinkin sitten painaa hätäjarrua, eikä olla sitten valmiita hyväksymään tällaista talousarviota, joka ei loppupelissä voi onnistua. Flanagan. Edustaja Flanagan. Very much. Kiitoksia paljon. Hyvin paljon on tullut jo sanotuksi siitä, mitä olisin halunnut sanoa. Muutama seikka vain. Eräs seikka, joka täytyy toteuttaa, on se, että budjetista täytyy pitää kiinni. Realistisesti katsottuna, reaalilukuina, todennäköisesti saamme kuitenkin vähemmän. Maatalous on joutunut tässä poliittisen pelin uhreiksi ei ole reilua, että poliitikot tekevät päätöksiä sanktioista ja muista, mutta ei oteta huomioon kuitenkaan seuraamuksia kentällä. Aina tavoitteisiin ei päästä. Markkinoita täytyy suojella. Viljat eivät pysty kilpailemaan halpa tuonnin kanssa. Esissä keskustelussa jo puheenjohtaja Tulkki sanoi, että teidän suullanne että kauppa on hyväksi kaikille. Mikäli Yhdysvallat onnistuu myymään enemmän naudanlihaa Euroopassa kuin aiemmin, ellei me aloita ryhdy syömään enemmän naudanlihaa, niin siinä tapauksessa me tulemme itse myymään naudanlihaa vähemmän. Joku tässä häviää. Tässä on kuitenkin sellainen ilo, että kaikki mukaan voittaisivat. Tämä voi toteutua vain ainoastaan mikäli kaikki ryhtyvät syömään itseään aivan järkyttävän lihaviksi tai sitten ihmisiä pitää saada yhtäkkiä hirveän paljon lisää. Muuten tämä tasapaino ei, ei toteudu, kun on korkeat kustannukset. meidän viljelijöiden on mahdotonta kilpailla halpatuunin kanssa. Muiden sektorilla tämä ei toteutuisi. Jostakin syystä kuitenkin kuitenkin tämä viljelijät tekevät työtä ilmaiseksi. Ja samanaikaisesti keittiön toisessa päässä monet kärivät sievoiset summat Jotkut viljelijät tienaavat paljon vähemmän. Me edustamme täällä viljelijöitä. Ja ketä me edustamme? Kuten sanoin eilen, viljelijöillä ei ole mitään enää. He ovat suorastaan itsemurhan parhaalla. Näihin kysymyksiin täytyy puuttua. Meidän täytyy löytää uusia markkinoita ja muita. Uskon, että meidän täytyy suojella kauppaa, joka meillä tällä hetkellä on, ja käsitellä ensin tähän liittyviä kysymyksiä. Bardzo dziękuję. Pani poseł Neutschel. Äh, ganz herzlichen Dank, äh, sehr geehrte Herr. Sydämelliset kiitokset, arvoisa herra Geier. Minä haluaisin kiittää tästä selvästä, ymmärrettävästä puheenvuorosta budjetista. Se ei, äh, oli hyvin rehellinen puheenvuoro. Ja herra Jaarille ja teille minulla on kysymys kohdasta neljä. Vaaditaan lisämäärärahoja maito- ja sianliha-alalle. Se liittyy tähän kauppasaartoon. Ihan yksinkertainen kysymys. Onko realistista, että näille aloille maataloudessa voitaisiin saada lisämäärärahoja? Sen, että herra Jaar tämän on tähän lausuntoon kirjannut ja minä myös korostaisin sitä ja äänestäisin sen puolesta, mutta jos herra Gajer on täällä, niin meidän pitäisi voida kysyä häneltä, kuinka realistista on se, että lisämäärärahoja saadaan, koska kyllä me olemme tämän äänestäjillemme velkaa, että olemme rehellisiä. Thank you very much, Mr. Chairman. I think that... Uh, Kiitos, uh, uh, puheenjohtaja. Tämä on aika olennaista tässä budjettikeskustelussa nimenomaan tämä pitkän aikavälin vakaus maataloussektorilla. Me voimme tietysti keskustella aiheesta jos toisestakin, mutta, mutta mitkä lienevät sitten lähivuosien tärkeimmät pahimmat uhat ensi vuosien mukaan luki, että tiettyjen maiden kansallistamista ja uudelleen kansallistamishankkeet jossain asemassa lienevät yksi pahimmista. Oli miten oli. Äh, minun mielestäni huolimatta näistä vakavista ongelmista, Eurooppa äh, maatalouden jättiläisenä äh, on myöskin rahoituksen osalta jättiläisten kategoriassa, vaikka poliittisesti onkin aika kääpiä aina, aika ajoin. Mutta joka tapauksessa meidän tietysti mielipidejohtajina pitää tehdä selväksi, mikä maataloussektorin tilanne ensikin vuonna tulee olemaan. Ja ajatellaan ma- ma- ma- maaseutua ja maaseudun elintarvikehuol- roolia elintarvikehuollon turvaajana. Se on ihan kiistaton kun meillä on tällainen eh, monivuotinen suunnittelujärjestelmä, on tärkeää, että sitten kehiteltään sellainen eh, budjetti, joka pysyy samalla, samalla tasolla kuin kansallisessa eh, budjettikuorissa on edellytetty. Kuten jo tuossa aika aluksi tulin todennäksi. Joka tapauksessa suoria tukia mm, kohtaa tämä 1,36 prosentin lasku tämän 2000 euron tavoitteesta. Siitä tulee varmaan aika tiukka, tiukka vääntö luvassa tästä ehdotusta tästä alennuksesta. Tietysti kriisien äh, varanto, äh, vararahasto on ihan hyvä asia, mutta kyllä meidän pitää myös kyetä pitkäjänteisemmin toimimaan. Jos ajatellaan äh, näitä määrärahoja ja yleisesti ottaen, miten voitaisiin sitten käyttämätön tämän rahat kanavoida uudestaan YMP-budjettiin. Minusta tämä lyhyellä aikavälillä toimii, mutta ei pitkällä. Näiden, näiden seikkojen lisäksi meidän pitää pystyä pureutumaan myöskin tällaiseen institutionaaliseen henkilöstöpolitiikkaan, vaikkapa valvonnan osalta. Sitten vielä nämä maatalouden indikaattori on syytä alistaa viraston päätösvaltaan ja siellä ei tarpeeksi väkeä se vaarantuu. Sitten pääosaston tasolla pitäisi säilyttää myös muuta taloudellista suunnittelua koskevat toimet. Meidän pitäisi korostaa eh, eh, myös laajempana, laajempana kysymyksenä, eli te, puhun nyt eh, veroharmonisoinnista ja sen budjettipoliittiset seuraamukset, heijastukset. Ja kun tar- tarkastelemme tätä komission ehdotusta vielä sitten toukokuun lopussa seuraavan kerran, niin jäämme nyt odottamaan teiltä kommentteja vielä lisää. Grazie, presidente. Io innanzitutto... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä halusin korostaa, kuten kaikki muutkin kollegat, jotka ennen minua puhuivat, että meidän, että meidän pitää jatkuvasti korostaa, kuinka merkittävä maatalous on kasvulle, työllisyydelle, ympäristölle, innovaatiolle maaseutualueilla, jotta voidaan varmistaa Euroopan unionin osuus elintarviketasapainosta maailmanlaajuisesti. Siksipä vuoden 2017 budjetin pitäisi pysyä tämänhetkisellä tasolla. Maaseudun kehittämisrahasto mukaan lukien LEADER-ohjelmat on tärkeä maaseudun kehityksen moottori ja talouden monipuolistamisen moottori. Tällä tavoin voidaan parantaa myös tuotantotapoja ja siksi pitäisi kiinnittää huomiota nimenomaan tämän ra- haaston tasoon. Erittäin tärkeä haaste ovat hintavolatiliteetti. Siihen tarvitaan toimia, jotta voidaan välttää kielteiset vaikutukset maanviljelijöiden tuloihin. Minun mielestäni tarvitaan määrärahoja mm, ja on tunnistettava innovatiivisia malleja, joita voidaan yrittää ratkaista hintojen epävakaus maatalousmarkkinoilla. Ja sitten lopuksi olisi hyvä, jos meillä voisi olla ylimääräisiä määrärahoja vuoden 2017 budjetissa äh, maitoalalle, sianliha-alalle ja kasvi- ja vihannesalalle, jotta voitaisiin äh, vähän helpottaa äh, kriisin ja Venäjän kauppasaaron vaikutuksia näihin aloihin. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų buvo labai malonu. Kiitoksia puheenjohtaja. Oli erittäin iloinen kuunnellessani sitä, mitä herran Gajar tänään meille kertoi. Asiat, joista tänään puhumme, eivät aina suoraan liity meidän toimivaltaamme piirin, en kuitenkaan usko, että meidän pitäisi nyt hyväksyä ne lisäleikkauksia. Pikemminkin pitäisi saada tuoretta rahaa meidän sektorillemme. Kaikki varmaan tiedätte, että Eurooppa ja monet jäsenvaltiot ovat tilanteessa, jossa nuoret lähtevät maaseudulta ja maaseudulla on valtavasti köyhyyttä ja maaseudulla jää enää vanhuksia. Tänä päivänä olemassa ylituotantoa. Ei se tarkoita sitä, että 10 tai 15 vuoden kuluttua on sama tilanne enää. Mikäli me vain yksinkertaisesti toimimme samaa rataa. Saattaa olla, että lyhytnäköisyyden vuoksi pidemmällä aikavälillä meillä on sitten ongelmia. Työttömyys maaseudulla on kaksi kertaa suuremmissa lukemissa kuin kaupungeissa. Ja tulotaso on puolitoista kertaa pienempi kuin kaupungeissa. Joten näiden indikaattoreiden perusteella ei kannata maaseudulla asua. Se kun koulussa on saanut suoritettu loppuun, kannattaa lähteä kotikylästään ja muuttaa kaupunkiin tai muuttaa kauemmas, jopa oman maan ulkopuolelle. Mikäli emme pyri ratkaisemaan tämän tyyppisiä kysymyksiä, maan sisäistä tai Euroopan sisäistä muuttoliikettä, ongelmat vain kertautuvat. Monet ihmiset muuttavat kaupunkeihin ja syntyy sitten infrastruktuuriongelmia ja sosiaalisia tarpeita, ei pystytä tyydyttämään ja tässä tarvitaan uusia investointeja. Te aivan oikein totesitte, että meidän täytyy ensinnäkin hoitaa kriisiä ja selvitä siitä. Puolentoista vuoden ajan edelleenkin mm. olemme, puolentoista vuotta myöhemmin olemme edelleenkin kriisissä kaikesta huolimatta. Tilanne ei ole parantunut, pikemminkin se on vain huonontunut. Tiedämme, mistä kriisi johtuu. Joten kyllä pitäisi tietää, miten sitä hoidamme. Ensinnäkin täytyy palata sääntelyyn, josta on luovuttu, tai sitten pitää antaa lisää tukea. Mitään muita vaihtoehtoja ei ole. Maataussektori ei ollut se, ollut se, joka aiheutti Ukrainan konfliktin. Venäjä tässä on takana, eikä maataussektori ollut se, ollut se joka aiheutti tämän tuontikiellon, josta me nyt kärsimme. Maataussektori pikemminkin on tämän vientikillon uhri. Ei se itse ollut auttamassa tätä kriisiä, pikemminkin se on kriisin uhri, joten meidän täytyisi ottaa uutta rahaa ja auttaa sianlihatuotantoa ja meirialaa, maidontuotantoalaa. 3,5 miljardia on annettu maahanmuuttokriisin ratkaisuun. Kenties tässäkin pitäisi löytää tuoretta rahaa jostakin. Kenties voisimme auttaa jopa maahanmuuttajia antamalla heille tuoreita elintarvikkeita, juustoa, maitoa ja muita tuoreita elintarvikkeita. Tästä, tässä on melkoinen markkina-alue näille tuotteille, mikäli tuotteita toimitetaan maahanmuuttajille. Tarvitsemme pienimuotoisia, mutta myöskin suuren luokan toimia. Me täytyy myöskin ymmärtää, että viljelijämme täytyy voida tuntea, että he eivät ole oman onnensa nojassa ja että jäsenvaltiot ja unioni ovat hiiret hylänneet, mikäli haluamme varmistaa tulevaisuuden, koska muuten olemme pulassa. Takula. Kiitoksia. Takkula. Haluan tässä kiittää edustaja Jaaria hyvästä ja kattavasta ja tasapainosta lausuntoluonnoksesta, minkä hän on laatinut vuoden 2017 talousarviosta budjettivaliokunnalle. Edustaja Jaar nostaa lausuntoluonnoksessa esille tärkeitä kohtia, kuten maatalouden kilpailukyvyn korostamisen ja tuen pilottihankkeille sekä jatkuvan epätasapainon elintarvikeketjussa, jossa alkutuottajat ovat huomattavasti heikommassa asemassa kuin ketjun muut toimijat. Tämän me tiedämme ja hyvä, että tätä viestiä myöskin vahvistetaan tämän Jaarin lausunnon kautta. Ehkä Jaarin tärkeä viesti on myöskin se, että maatalousbudjetin koko on säilytettävä vähintäänkin kyseisellä tasolla nykyisen kriisin olosuhteissa. Ja tässä alleviivaus vähintäänkin, sillä on erittäin haastavaa tässä, tässä kun kohdassa neljä esitetyt täydentävät, täydentävät vaatimukset, ehkä tarvittaisiin jopa vähän lisääkin täydentävät taloudelliset resurssit maito, sianlihaa, edelmä ja vihannesalalle – että ne voidaan toteuttaa. Tämä on erittäin tärkeää, että voidaan ehkäistä maatalouden kriisiä ja Venäjän tuontikielosta johtuvia riskejä ja haittoja. Käsitellessämme budjettia on tärkeää muistaa myös politiikan johdonmukaisuus. Se on tärkeää erityisesti maataloudessa, jossa investoinnit ovat pitkäaikaisia ja tuottavuus on alhainen. Euroopan unionissa olemmekin EUssa oletimmekin esimerkiksi kiintiöiden poistamisen olevan oikea toimenpide uhkakuvista huolimatta, mutta esimerkiksi oman kotimaani Suomen kannalta maintokiintiöstä luopuminen oli erittäin suuri kysymys. Nyt uhkakuvana on se, että heikommille alueille tyypillinen maidontuotanto siirtyy yhteisön paremmille tuotantoalueille. Mielestäni me, me emme saa luopua periaatteistamme jolla haluamme, että maataloustuotanto säilyy koko yhteisön alueella. Sen pitää näkyä myöskin budjetin käytössä ja tästä on huolehdittava, että, että myös nuo heikommat alueelle, alueet, joille aluetaloudellisesti maatalous on ollut erittäin merkittävää ja tärkeää on edelleen, että se myöskin voi näin, näin säilyä. Tällöin myöskin vältetään turhaa keskittymistä ja niin kuin tiedämme, keskittyminen ei ole hyväksi unionin isossa mittakaavassa eikä pienemmässäkään mittakaavassa. Se ei ole myöskään luonnontalouden kannalta hyvä ratkaisu. Tulen esittämään joitakin pieniä muutosehdotuksia raporttiin, mutta kokonaisuudessa haluan kiittää edustaja Jaaria hyvästä lausuntoluonnoksesta ja annan sille tukeni. Kiitoksia. Tässä olivat kaikki puhujat minun listallani. Nyt äh, haluaisin kuulla, mitä sanottava komission edustajalla on. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tietystikin voin antaa teille vain alustavia kommentteja tänä päivänä. Kuten esittelijä sanoi, muodollinen ehdotus tullaan esittämään 25. toukokuuta virallisesti. Ensimmäinen viestini liittyy vakauteen. Budjettiarviot vuodelle 2017 täytyy toteuttaa niin, että YMP otetaan huomioon ja sillä alla tehdyt uudistukset, mitä suoriin tukiin tulee. Nyt on jo toinen täytäntöönpanon vuosi menossa, joten nyt olemme täydessä vauhdissa jo tämän asian suhteen. Mitä markkinatoimiin tulee 2017 vuodelle? Tällä hetkellä ollaan antamassa hieman vähemmän kuin vuonna 2016 käytettiin rahaa. Tämä johtuu tietystikin siitä, että 500 miljoonan paketti – vaikuttaa lähinnä vuoden 2016 aikana, ja siitä vain pieni määrä siirtyy vuoden 2017 talousarvion. Tässä vaiheessa on ainakin tilanne tämä meidän tietojemme mukaan. Mitä hedelmä- ja vihannessektoriin tulee, tärkeä viesti komissiolta on se, että komissio pohtii mahdollisuutta pidentää toimia, jotka liittyvät markkinoilta vetämiseen niin kauan kuin Venäjän vientikieltoa ei ole poistettu. Toinen seikka, joka on äärimmäisen tärkeä, ja joka tulee merkittävällä tavalla muuttamaan talousarvion rakennetta maatalousbudjetin osalta 2017 on se, että maitomaksut, maitolan maksut on poistettu 2016 vuonna. Tällä oli jo merkittävä vaikutus budjetin tulopuolen osalta ja tämä kiintiöiden poistamisen lisäksi tulee poistamaan vuonna 2017 maitolan maksut. Kaiken kaikkiaan me katsomme, että YMPn talousarvio tulee olemaan merkittävän paljon alemmalla kuin monivuotisrahoituskehysten alakatto. Monivuotisarvoituskehyksessä alakatot on määritelty otsaketta kaksi varten ja maatalousbudjetti tulee pysymään tuon katon alapuolella. Siksi olemme jo nyt esittäneet, niin kuin ehkä näittekin jo, ehdotuksen talousarvion kurinalaisuudesta. Se tullaan toteuttamaan rahoitukseen maatalouden kriisivarannoista, koska tällä hetkellä ei ole enempää tarpeita. Tuosta rasta 425 miljoonaa vuonna 2017 oli määrä sieltä ottaa. Maatalouden, maaseudun kehittämispuolella annetut ennakoidut luvut, luvut vuoden 2017 ovat monivuotisten rahoituskehysten kattojen alapuolella. Vuosi tulemaan tärkeä koska silloin menee päällekkäin uusi ohjelma kausi vanhan kanssa. Saman aikaan verkettäviä summia maksan takaisin jäsenvaltiolle vanhemmalla ohjelmakauden päättyy. Sitten tässä oli erittäin haastava vuosi maaseudun kehittämisbudjetin suhteen. Tietystikin toimitamme tee kaikki yksityiskohtaiset tiedot siitä, kun budjetti on esitetty 25. toukokuuta. Kenties siellä loppukommentti, joka on tärkeä parlamentin kannalta. Tämä liittyy kokeiluhankkeisiin, pilottihankkeisiin. Odotamme saavamme luettelon parlamentilta näistä niin kuin joka vuosi, jotta voimme sitten käydä tietoon perustuvaa keskustelua ja vuoropuhelua näistä pilottihankkeista. Kiitos paljon. Kiitoksia paljon arvon pääjohtaja tästä. Nyt Erstein Geier, olkaa hyvä, te voitte vastata. Kiitoksia puheenjohtaja. Tietystikään ei voi joka ikiseen kommenttiin tai kysymykseen vastata. Kaikki aivan oikeutetusti kommentoitte herra Jaarinkin kannanottoa. Tämä on maatalousvaliokunnan oma asia tästä keskustelua käydä, mutta joihinkin asioihin haluaisin hieman kommentoida. Varsinkin mikäli minulle esitettiin kysymyksiä nimetä niitä siihen tulee, jotka mielekkäällä tavalla voivat meitä vaikuttaa keskusteluun. Mitä tulee kysymykseen, joka liittyy siihen, onko tässä teoriassa mahdollisuus, että Euroopan talousarviota kasatettaisiin vuotuisessa budjettimenettelyssä. Me päätämme keskustelukierrosten yhteydessä keskipitkän aikavälin rahoituskehyksistä 2020 vuonna tämän jälleen edessä. Keskustelu aloitetaan tästä oikeastaan nyt tässä vaiheessa. Jäsenvaltiota ovat jo keskenään käyneet keskustelua. Seminaari järjestettiin Periseniikän Amsterdamissa puheenjohtajamaan toimesta. Näissä keskusteluissa pohdittiin monia seikkoja. Yllätyksekseni keskustelu melkoisen avointa. Tämmöinen yllättävä olen kuullut eri äänenpainoista, että kokeneet talousarviohenkilöt saavat hieman osvittaa tulevasta, mutta nähtäväksi mitä komissio sitten ensi vuonna ehdottaa, kun tarkastellaan keskipitkiä rahoituskehyksiä uudelleen. En ole mikään profetta, enkä ennakoi millä tavalla brittikansanäistystäkään, mutta keskustelut, nämäkin keskustelut vaikuttavat tulevien rahoituskehyksiin, koska nämä asiat täytyy nähdä samassa yhteydessä. Tietystikin on kaikkien etujen mukaista, meidänkin mukaista käydä intensiivistä keskustelua siitä, ovatko Euroopan talousarvion painopisteet kunnossa. Kehottaisin, että te asiantuntijoina sanoisitte, että Tämä pitää uudelleen vielä pohtia, tukea tälle asialle. Me tulemme keskustelemaan vielä siitäkin, onko EU:ssa ylipäänsä oikea talousarvion menettely tai järjestelmä käytössä. Esimerkiksi onko riittävästi omia varoja? Ei meillä niitä ole riittävästi. Pelkään pahan, että niin kauan kuin yli 80 prosenttia Euroopan talousarvion volyymista tulee jäsenvaltioiden maksuosuuksina – niin kauan olemme erittäin epäarvokkaassa tilanteessa, jossa jäsenvaltiot ainakaan tilanteen perusteella päättävät tai ehdollisista syistä päättävät talousarviosta. Meillä pitäisi omat vaarat, joista itse voisimme päättää. Montin ryhmästä tästä on keskusteltu ja vähintäänkin me budjettiasiantuntijat olemme katsoneet, että emme halua keskustella liian monista ajatuksista sen suhteen, kuinka saataisiin omia varoja. Odottelemme Montin työryhmän ehdotusta ja sitten keskustelemme siitä. Näin on tietystikin, tulee vastaus kysymykseen, joka minulle osoitettiin. Onko meillä maksamattomia laskuja sitten lopun lopuksi vielä? No kyllä. Tällä hetkellä tässä saksalaista sanaan partta käyttääkseni toteaisin, että tässä käydään jonkinlaista varjoleikkiäkin näkemyksellä komission vanhat laskut, vanhojen laskujen pino kasvaa. Ja sitten sanotaan, että hei, kansalliset mediat puuttuvat tähän ja suorastaan näyttävät hysteriaa, 200 miljardia maksamattuja laskuja. Niin tämä herättää hyvin paljon kohua. kohua. Me voimme juuri ennustaa, mikä, tulema, mikä lopputulos tulee olemaan, mikäli maksukaudella on sama, samoja ongelmia kuin aiemminkin. Sitten samat argumentit sitten uudestaan. Hoisling sanoi, että mitä johtopäätöksiä tehdään tästä kaikesta hieman jo, minä olen itse sosiaalidemokraatti, ja kristdemokraattien kanssa on suurissa koalitiossa, Herra kysymys, mitä sitten teemme. Minua on ärsyttänyt Saksassa 2013 kristillisliberaalien koalitio, joka verensä pyörti silmiään kameroiden pyörissä ja sanoi, että EU täytyy säästää. Et ikään kuin me istuisimme rahasakin päälle, emmekä tietäisi, mitä sille teemme näin käydään, tai voi tehdä niin kauan, kun ihmiset eivät tiedä, kuinka eurooppalainen talousarvio toteutetaan. 50 prosenttia minun työstäni on työtä median ja julkisen mielipiteen kanssa tehtyä työtä, kun se, että ihmisiä, mitä tällä rahalla tehdään. Tämä, meillä on vain yksi keino. Me voimme käyttää atomipommia ja hylätä talousarvioesityksen. Tämä tarkoittaisi sitä, että tulevana talousarvion vuonna Menot perustuisivat väliaikaisille 12 osille. Tämä on tekninen termi. Eli joka vuosi tai joka kuukausi voitaisiin käyttää saman verran rahaa kuin mitä oli edellisen talousarvion vuoden 12 osa. Sitten maataloussektorilla herää kysymys, riittääkö tämä raha? Mikä maatalousvaliokunta parametriassa sanoi, että kyllä tämä riittää, niin sitten voi mennä muiden kysymään näkemystä muilta valiokunnilta. Toimiiko tämä teidän sektorillanne? Ja mikä kaikki sanoo, että kyllä tämä käy, niin sitten Euroopan parlamentti voisi käyttää tätä vihoviimeistä keinoa hyväkseen. Ei pidä kavahtaa. Mutta sitten ammattikollegaat eri valiokunnista, jotka ovat rahaa sanovat, että kuulkaa nyt, meillä on niin paljon kaikkea tärkeitä asioita, jotka pitäisi hoitaa, että kyllä tämä nyt jollakin tavalla pitää saada hoidettua. Monet kollegat ovat puhuneet maaseudun sosiaalisesta tilanteesta ja valittaneet tilannetta. Ja tiedän, kuinka tärkeä pilari kakkonen maatalouspolitiikassa on. Riittääkö tämä siellä puolella? Mikäli tilanne on, vastaus on kyllä, sitten voidaan pohtia, voitaisiinko näin tehdä. Mikäli vastaus on ei, ei silti pidä ja että unohtaa, unohtaa mitä seuraamuksia tästä olisi. Tilanne on silloin Ikävä, ja meidän täytyy tässä käydä poliittista peliä. Tässä on voimakkaita argumentteja, tätä rahoituskehykset ja se, miten ne tällä hetkellä toimivat, tämän ylimuodossa ne että toimi. Meidän täytyy juuri nettomaksajamaiden kanssa keskustella huolehtia siitä, että nyt ollaan hieman tietoisia siitä, mitä tässä ollaan tekemässä. Kollega Noichel kysyi, miten realistisesti suhtaudun tähän, mitä järjestetään. Pidän tukea tälle ehdotukselle. Aron Maria Noichel, ennusteiden kanssa on ennusteita hyvin vaikea tehdä. Tulevaisuutta on vaikea ennakoida. En voi oikeastaan vastata tuohon. Yhtäältä marginaalit maataussektorilla ovat sitä varten, että enemmän rahaa voidaan käyttää, mutta toisaalta neuvosto tietystikin haluaa säästää rahaa ja tarttuu niihin kysymyksiin, joissa maksut ovat olleet käyttämättömiä. Esimerkiksi aluepolitiikasta on nipistetty, niin mikäli, mikäli maksuja vielä leikataan, niin silloin me emme hyväksy tätä, näin on sanottu. Sitten äh, maaseutupuolen maksut, miten ne muotoutuvat, mitä seuraamukset tällä olisi tämän suhteen, en voi tähän vastata, en voi ennakoida tulevaa. En voi täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että näin käy. ja sanottiin, että ei tässä pitäisi pelkästään olla mieliksi yleisölle, kun päätän puheenvuoroni kohta. Eikä pyrin mielistelemään. Monet keskustelussa aivan oikein viittasivat siihen, kuinka merkittävä pilari kakkonen maaseudun kehittämisessä. Mä sanon tästä vain seuraavaa. Meidän alkutoimintimme tässä ei ole yksinkertaista, koska maaseudun kehittäminen on vuosi kausia ollut ongelmallista. Siellä on ollut korkea prosenttiosuus maksuja, jotka eivät ole toteutuneet asianmukaisesti. Tähän on, voi olla monikin syitä. Joskus säännöt ovat liian monimutkaisia ja meidän parlamentaarikkoina pitäisi katsoa, mitä tälle voidaan tehdä, jotta säännöstä tehtäisiin yksinkertaisempia. Joskus hallinto- tai valvontaviranomaiset jäsenvaltiossa eivät toimi hyvin, koska maaseudun kehittäminen on toista pilaria ja kyse on jaetusta hallinnosta. Alueiden tehtävänä on päättää, kuinka rahat käytetään, ja alueet myöskin suorittavat valvonnan. Ja vielä lopuksi vastapuoli keskustelussa paikalla, mutta juuri ECRn kollegat ja FDDn kollegat aina jatkuvasti sanovat, että eurooppalaisia rahoja käytetään väärin tarkoituksiin. Kuulen tämän jatkuvasti aina englannin kielellä. Tiedän, että brittikonservatiivit ovat tuossa myöskin tientaustoimijoiden erityiskertomuksen, jossa on tarkasteltu maatalouspolitiikkaa ja yhdistynyt kuningaskunta on aina se, jossa virhetaso on aivan äärimmäisen suuri. Valvonta, menettelyt eivät isossa Britannissa toimi hyvin. Ja sitten väitetään, että mikä tämä rahaa epäkelvolla tavalla hyväksi niin minä olen tähän kyllästynyt. Mitä sitten voitaisiin sanoa? Voidaan vaatia enemmän rahaa maaseudun kehittämiseen, mutta Euroopan parlamenttina meidän täytyy vaikuttaa siihen, että raha myöskin käytetään maaseudun kehittämiseen. Tällä hetkellä tilanne on heikko, virhetaso on korkea. Voimme vaikuttaa tähän siten, että monimutkaisuutta puretaan ja kansallista politiikkaa Täytyy tarkastaa myöskin, ja myöskin tarkastaa, miten valvonta toiminta toimii jäsenvaltioissa. Ja onko tämä kansallisten säännösten paneminen eurooppalaisten päälle, tämä liikasääntely, onko tämä myöskin ongelma? Tämäkin voidaan tarkastella osa-ajatusta maaseudun kehittämisessä. Niin kuin kollega Roke totesi, on se, että täytyy varmistaa se, että maaseudulla luodaan työpaikkoja. Järjestelmä, joka on täynnä virheitä, on kuitenkin järjestelmä, joka ei tässä suhteessa toimi. Haluaisin vielä sanoa, että käytännössä Jora Georgieva on kerrottu meille budjettivaliokunnassa aina yhä uudelleen, että humanitaarisesta avusta varoja voidaan käyttää esimerkiksi eurooppalaisten maataloustuotteiden ostamiseen, jotta nämä annettaisiin sitten pakolaisille. Hän näkee, aina tämän esimerkkinä siitä, kuinka budjetti voidaan järkevällä tavalla toteuttaa niin, että autetaan ihmisiä vastavuoroisesti. Tämä on aivan erinomainen sääntö, joka toimii. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että meille on tulossa hyvin monimutkaiset keskustelut budjetista. Odotan tai toivon, että saadaan mahdollisimman hyvä tulos ja odotan tämän valiokunnan tukea. Kiitoksia. Dziękujemy. Jeśli pan poseł Jar się też mógł odnieść. Herra Jaara, haluatteko te kommentoida vielä tätä keskustelua? Sitä, mitä esittelijä, budjettiesittelijä sanoi virhetasosta ja varojen käytöstä toisessa pilarissa. Uskon, että nämä arviot olivat kyllä aivan liioiteltuja, että kenties minä en nyt saanut kaikkea tietoa haltuuni parin käytöstä maaseudun kehittämispuolella, koska virheiden määrähän on jatkuvasti vähentynyt minun tietojeni mukaan. Edustaja Hoisling. No, oli miten oli. No, no, mä ganz kurz. Ihan lyhyesti vain. Ymmärsinkö minä esit esittelijän oikein, että äh, ei haluta mennä äh, konfliktiin tai milloin sitten konflikti äh, mennään, koska aivan oikein sanoit, että me päätämme budjetista, jota ei ole vielä täysin rahoitettu. Eikö voitaisi oikeudellisesti tarkistaa tätä? Jos minä hyväksyn rahoituksen ja sitten ei ole raho- rahaa siihen, niin minun mielestäni se ei ole laillista. Tiedän, että kaikki pelkäävät sitä, että saamme vain viime vuotisia osia, mutta jossain vaiheessahan tämä kiista on käytävä, eikä tässä ole pelkästään kyse maatalouspolitiikasta. Ja toinen kysymys, minä en nyt tiedä kaikista yksityiskohdista, mutta äskenhän käytiin keskustelua vapakauppasopimuksista. Kuinka suuri prosenttiosuus EUn budjetista katetaan tulli tuloilla ja jos me sitten vaikka hyväksyisimme TTIPin, en sitä toivon, mutta jos niin kävisi, niin sittenhän me menetämme taas tuloja, eikö niin? Olkaa hyvä. No, noin 12 prosenttia Euroopan tuloista tulee tulleista. Ja aivan oikeassa olette, mitä enemmän vapaakauppaa harjoitamme, sitä vähemmän tuloja saamme en nyt sitten välttämättä asettaisi vapakauppajärjestelmää äh, EUn tulo, tuloja vastaan, mutta tämä on yksi argumentti sille, että me tarvitsemme keskustelua oma, omista varoista ja me tarvitsemme uusia tulonlähteitä, jos tullit jatkuvasti äh, alenevat johtuen vapaakauppasopimuksista, niistä voi olla ihan mitä mieltä tahansa, niin silloin unionin tulopuoli heikkenee. Voitte ihan hyvin tarkastella asiaa oikeudellisesti. Mikä tahansa kiista, jonka voitamme neuvostoa vastaan, on myönteinen. Mutta vielä eräs äh, huomautus. Me voimme budjetin hylätä vain, jos parlamentin enemmistö voi sen vastuulleen ottaa. Ja meillä on aina tuo surullinen hetki budjettivaliokunnassa, kun olemme käyneet ensimmäisen kolmikantakeskustelun jäsenvaltioiden kanssa ja juosseet päin seinää ja kaikkien ryhmien edustajat sanovat, että mitäs me nyt teemme. Ja sitten aina nousee esiin ajatus siitä, että hylätään budjetti, mutta tähän mennessä sille ei ole saatu enemmistöä. Emme me voi sitä yksin tehdä, vaan myös vastuuvaliokuntioiden on tuettava sitä, koska nehän päättävät siitä, miten määrärahoja käytetään. Tähän mennessä vastaus on ollut, että ymmärrämme turhautumisemme, mutta sormet pois siitä. Nyt minä kutsun teidät suositan teitä kutsumaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet tänne valiokuntaan. He voivat tehdä erityiskertomuksia teille esitellä, useita erityiskertomuksia. Sitten voitte asiantuntijoiden kanssa keskustella tästä. Minusta olisi hyvä asia, jos näin tekisitte. Kiitoksia tästä puheenvuorosta ja tapaamme tilintarkastustuomioistuimen jäsenen tuonnempana ja tulemme keskustelemaan heidän kanssaan niistä parannuksista, joita on saatu aikaan varjon käytössä. Herra Jaara. Kiitoksia. Minulla on tässä kolme huomiota. Vapaus tietysti välttämättä ja tietysti toivo hiipuu viimeisenä, kuten sanottu. Pyytäisin, että, että ja ottaa huomioon sen, että tämä äh, voivat sitten äh, sopia vähän tasata näitä menoja, vaikka tietysti sen maiden kesken tietenkin kompromissi loppupeleissä, mutta jonkinlaista painetta pitää kohdentaa näihin. Tässä äh, ongelmat ovat selvät ja tietenkin jossain vaiheessa sitten ongelma on niinkin suuri, että jos joudutaan sitten kenties torjumaan sitten koko ehdotuksen, kun ei muutakaan voida Tänä vuonna sitä ei tapahtunut, ehkä ens, ens, ensi vuonna, mutta jossain vaiheessa tietenkin se on ehkä edessä sitten, kun jossain vaiheessa sitten tullaan tien päähän. Mitä sitten tähän aluekehitykseen tulee, me olemme aika in, in, in, innostuneita äh, maaseudun kehittämisen äh, tukijoita, jos ajatellaan nimenomaan maatalouden äh, työllistävää vai kukkaaksi ja sitten työllistäisi, että ei, ellei maatalous, se on ihan selvä. Ja me ymmärrämme tietenkin, jos, jos ajatellaan, että tätä maaseutua vaan pidetään tämmöisenä jonain vaan jonkunnäköinen lomakohteena tai lepäily alueena, niin ei sitä sitten tietenkään mitään tule. Ja jos ajatellaan, ajatellaan tätä aluepoliittista ja maaseudun, maaseudun äh, äh, kehittämistä ja siihen pitää so- sovittaa sitten tämä yhteen. Se on tietenkin sitten alueiden kanssa sovittava yhteistyössä, on nyt ihan, ihan selvä. Äh. Ja sitten tämä virhemarginaali, me tiedämme mitä, mitä siinä on tekeillä, mitä, mitä siinä, siinä kolme pääsyitä, syvälle juurtunutta korruptiota voidaan pitää yhtenä. Sitä täytyy sitten torjua. Ja sitten on myöskin muissa, monissa maissa on tietysti tietty tietä, tietämättömyyttä siitä, miten tämä, nämä sitten maksatukset hoidetaan. Tämä sitten kolmantena tämä on yksinkertaisesti surkea systeemi jossain esimerkiksi tulee äh, joku anomus kolme päivää liian aikaisin tai myöhässä, niin todetaan, että ei tule mitään. Rahat pysyvät siellä lukkojen takana harkuissa. mutta äh, tietenkin tämä, äh, tämä jos siellä on 16 prosentin virhemarginaali ja tiedetään, mistä se johtuu, kuka siellä on huijattu ja huijannut ja on tullut huijatuksi, se on ihan selvä. Pitäisi kyetä selvittämään tietenkin minun mielestä täytyy ottaa, täytyy, pitäisi ottaa jatkuvasti Tomeramin esille. Sitä vaan puhutaan, mutta, äh, mutta mitään tätä tapahtuu. Yksinkertaistaa tätä järjestelmää, kaiken, tukijärjestelmää ja kaiken kaikkea, niin, niin eiköhän siitä sitten pä, pä, äh, äh, päästä sitten sopimukseen tai, tai jonkinnäköiseen tolkkuun, jos saadaan nyt nämä korruptiot, lahjota ja muu kit, kitkettyä sieltä. Tämä on aina raivosta, raivostuttavaa. Aina että nämä virhemarginaalit ovat aina äh, ärsyttäviä. Se, että 16 prosenttia on tietenkin jatkuvasti sitten siellä kummittelemassa. Jos ajatellaan sitten, sitten vaikka tilintarkastus, tilintarkastustuomioistuimen äh, roolia tässä. Sieltä tulee joku kommentti taustalta, nyt kuuluu tänne nimiä niin minä... Viele richtige Dinge. Minähän tiedän tämän kaiken, herra, ja ne viittaat ihan tärkeisiin kysymyksiin, mutta eräs asia on selvä, niin kauan kuin virheaste on niin korkea, niin vaatimukset lisämäärärahoista maaseudun kehittämiseen, ne jäsenvaltiot tyrmäävät aina viittauksella virheasteeseen äh, mit der Fehlerermittlung nochmal beschäftigt. Minusta pitäisi tätä äh, virhe, virheiden äh, välitysjärjestelmää kehittää edelleenkin sitä jatkuvasti, että saataisiin kuriin ja tämän maaseudun kehittäminen oli siis ihan oikein. Ensinnäkin olen tietysti tyytyväinen siitä, että, että meillä on, että saatiin tiettyä vastakaikua toiveillemme ymmärtääkseni, ymmärtääkseni onko, onko tämä 4. toukokuuta aha, Äh, toinen toukokuuta siis siihen mennessä muutosehdotukset on jätettävä äh, pahempaa. Ja sitten meillä on 24. Äh, toukokuuta luvassa sitten varjoesittelijöiden kokous. Siihen mennessä sitten panette asiat paperille, että voidaan sitten valmistautua asiallisesti. Ja siinä äh, sitten aikanaan sen jälkeen varmaankin sitten äh, budjettivaliokunnan kollegat voivat sitten tehdä tästä näpsäkköitä ehdotuksia jatkotoimiksi. Kiitoksia. Hyvät äh, naiset ja herrat, palatakseni kommentteihin. Otamme nämä kommentit uudelleen esiin tilintarkastustoimistomme jäsenen kanssa. Meidän on tärkeää tarkastaa myöskin metodologiaa, kun virhetasoa määritellään Tarkistukset täytyy lähettää viimeistään toinen päivä toukokuuta. Kiitoksia herra Kaijerille jälleen kerran tästä keskustelusta. Toivotamme teille onnea ja menestystä teidän suururakallenne. Se toteutuu samanaikaisesti kuin osa työsteitä tehdään välitarkastuksen yhteydessä. Toivon mukaan lopputulos tulemaan parempi kuin lähtökohdat. Kiitoksia paljon. Viimeinen kohta esimerkiksi aamupäivällä on se, että toivon, että tulette tasan kello 15 iltapäivän kokoukseen, koska meillä on hyvin paljon asioita esityslistalla ja hyvin vähän aikaa käytössä. Lopetamme aamupäivän kokouksen hieman etuajassa. Kello 15 tasan alkaa iltavan kokoukseen, mutta tällä välin menemme maistamaan laittomia viinejä. Jos ne ovat äh, laittomia, niin miten, miksi ne ovat täällä? Onko se jotain vikaa niissä viineissä? Kello 12.30 Jan rakennuksessa, Parasserissa kolmannessa kerroksessa on tämä viinimaistajastilaisuus. Teille varmaan kerrottiinkin tästä tilaisuudesta jo ennalta. Aamupäivän kokous päättyy tähän. Kiitos. Äh, äh, Puheenjohtaja, vielä yksi eh, eh, eh, se Ei ole huonoa viiniä, vaan se on vain viiniä, jota ei enää, saada, ei enää Ranskassa kasvateta, mutta se ei ole siis huonoa. Se pitäisi olla erittäin hyvä.